Good afternoon, colleagues, and uh, a warm welcome back. Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa takaisin live-valiokuntaan ja hyvää uutta vuotta kaikille. Mikäli kukaan ei vastusta, niin katsomme esityslistan hyväksytyksi. Äh, lingvistisestä profiilista meillä ei ole tanskan, kroatian eikä gaelin kielen tulkkausta. Ja sitten 5. lokakuuta pöytäkirjat pitäisi hyväksyä ja mikäli kukaan ei vastusta, ne katsotaan hyväksytyksi. No niin, hyvät kollegat, aloitamme ensimmäisen kohdal, Ensimmäisellä kohdalla esityslista luonnoksessa, joka on Libe-valiokunnan matka Tunisiaan 18-21. syyskuuta 2017. Meillä on täällä joukossamme äh, kollegoita äh, Tunisian äh, lähetystöstä. Tämä valtuuskuntamatka Tunisiaan oli hyvin tärkeää ja se tehtiin siksi, että ymmärtäisimme paremmin yhteistyötä Tunisian ja EUn välillä, mutta myöskin ymmärtääksemme paremmin suhteitamme liittyen äh, maahanmuuttoon, pakolaisiin, rajavalvontaan ja niin edelleen. Tapasimme tuolla esimerkiksi Tunisian parlamentin äh, edustajia sekä maan rajojen molemmilta puolilta, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen edustajia. Ja keskustelu, joka käydään tänään, tapahtuu mietintöluonnoksen pohjalta ja kaikki valtuuskunnan jäsenet voivat esittää kommentteja myös kirjallisena tai jos te haluatte täällä esittää suullisesti kommenttejanne. Valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin vain lisätä kiitokseni Tunisian viranomaisille ja lähettiläälle, koska tämä valtuuskuntamatka oli hyvin tärkeä. Varsinkin siinä, että ymmärrämme nyt paremmin suhteet Tunisian ja Libyan välillä ja me saimme tavata ihmisiä, joihin tämä maahanmuuttotilanne vaikuttaa. Haluaisin nyt kuulla valtuuskunnan jäseniltä, haluavatko he sanoa muutaman sanan sen? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Mikäli näin ei ole. Mari-Kristin, sinä olitte mukana tässä valtuuskunnassa. Haluaisitko sinä käyttää puheenvuoron? Verja, ole hyvä. Euh, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter euh, ce qu'il y a dans le, rapport, euh, mais je voudrais souligner quelques points qui nous ont paru importants au cours de cette délégation. Haluaisin korostaa muutama asia, jotka vaikuttavat tärkeitä tällä valtuuskuntamatkalla. Ennen kaikkea valtuuskunta kiinnitti huomion Libyan tilanteeseen. Mehän emme turvallisuuskysymyksistä johtuen olleet voineet vierailla maassa aikaisemmin ja huolet, joita meillä oli Libyan tilanteen suhteen, vahvistuivat äh, melko lailla. Mitä tulee maahan muuttajien tilanteeseen erityisesti, mutta myöskin yleisesti ihmisoikeustilanteeseen liittyen tässä maassa, joka on niin kärsinyt. Me saimme vahvistuksen siitä, että todellisuudessa Libyan hallitus jonka pitäisi olla virallinen hallinto, voi valvoa vain hyvin pientä osaa maasta. Ja olimme yhteyksissä Libyan rannikkovartiostoon, joka toimii myöskin Tunisian edustalla, ja saimme vahvistuksen siitä, että tämä rajavartiosto voi valvoa vain pientä osaa Libyan rannikosta. Tilanne tämän jälkeen ei ole parantunut. Me jatkamme yhä työtä. Näemme yhä raportteja tilanteista, niitä on yhä enemmän ja enemmän, huolimatta siitä, että Libyan hallinto on ryhtynyt tiettyihin toimiin. Omalta osaltani valittelen sitä, että nämä ovat yksisuuntaisia toimia. Ihmisiä lähetään Nigeriin takaisin vaikka tuon maan pohjoisen vakaus saattaa kärsiä tästä, eikä ole ryhdytty toimiin, että suuri osa näistä henkilöistä, jotka ovat Libyan alueella, voisisivat suoraan Euroopan unionin alueelle päästä päinvastoin. Ihmisiä yhä käännytetään Libyaan takaisin veneillä ja meillä pitäisi olla keskus Libyassa, joka suoraan voisi tietyllä tavalla että ruuhkaa purkaa. En nyt tiedä, mitä sanastoa käyttäisi, mutta purkaa ruuhkaa Italian puolelta. Tämä on yhä lähitulevaisuuden projekti. On kuitenkin huolenaihetta. Jos nyt näitä pyyntöjä ei tulekaan enää Euroopasta, vaan Libyasta. Libyahan on yhä ei oikeuden, ei oikeudellista aluetta. Sitten vielä muutamia asioita, joista haluaisin muistuttaa. Tulisi ryhtyä toimiin niitä ihmisiä vastaan, jotka loukkaavat maahanmuuttajien oikeuksia Libyassa. Me olemme kohdanneet kansainvälisiä järjestöjä paikalle ja he kaikki toteavat, ettei maassa ole minkäänlaista oikeusvaltaa, minkäänlaisia mahdollisuuksia ei ole tehdä kanteluita niistä ihmisistä, jotka ryhtyvät erityisen väkivaltaisiin toimiin maahantulijoita vastaan. Ei ole mitään tapaa puuttua näihin asioihin oikeuden puitteistossa. Tämä olisi kuitenkin perustavan luotoisen tärkeää, jos ajattelemme ihmisten oikeuksia. Tässä on hirvittävä ristiriita ihmisten kentällä kohtaaman tilanteen ja niiden keskustelujen välillä, joita me olemme täällä kuulleet eh, esimerkiksi joulukuussa. Tämä ero mielestäni tekee välttämättömäksi jatkaa työtä tämän valtuuskunnan parissa. Mitä tulee sitten Tunisiaan, sillä mehän vierailimme Tunisiassa ja Siellä teemme yhteenvedon Tunisiaan tulleiden maahantulijoiden tilanteesta. Tässä yhteydessä mielestäni kaikkein tärkeimpiä seikkoja on se, että Euroopan unionin tuella Tunisia muuttuu pikkuhiljaa ähm, maaksi, johon muutetaan sen sijaan, että sieltä muutettaisiin pois. Maa ei ole tähän historiallisesti valmistautunut ja meillä on mielestämme velvollisuus tukea sitä tässä tilanteessa. Ja nyt jos ajattelemme näitä mustia listoja, joilla Tunisia on ollut esimerkiksi terrorismin vastaisessa taistelussa tai rahanpesussa, mielestäni tämä ei ole paras tapa tai paras keino auttaa Tunisia siinä vaikeassa tilanteessa, jossa se tällä hetkellä on. Tunisiassa on kaksi seikkaa, jotka minun erityisesti tekivät vaikutuksen. Ensimmäinen näistä on se, kuinka kipeästi Tunisian pitäisi muokata oikeuslaitostaan. Tietty määrä aloitteita on tehty ja esitetty Tunisian parlamentille, mutta uskoakseni näistä tulee keskustella vielä, jotta lainsäädäntöä saataisiin luotua ja toteutettua niin, että maahanmuuttajilla, jotka ovat Tunisiassa, olisi oikeudet. Ja toiseksi me olemme kohdanneet itsekin maahanmuuttajia, jotka totesivat, että heidän tilanteensa oli hankala, sillä he saivat suuria sakkorangaistuksia, koska ilman laillista oikeutta oleskelevat Tunisian alueella ja koska he eivät näitä sakkoja pysty maksamaan, heitä ei päästä poistumaan maasta. Tässä on lievä ristiriita teorian ja todellisuuden välillä ja Tunisian pitäisikin uudistaa tätä asiaa koskevaa lainsäädäntöään. Ja sitten mitä tulee tunisialaisiin, niihin tunisialaisiin, jotka haluaisivat muuttaa Euroopan unioniin, heidän osaltaan uskoakseni on tärkeää, että me korostamme liikkuvuussopimuksen tärkeyttä Euroopan unionin ja Tunisian välillä, jos olen oikeassa. Neuvostelut, jotka piti aloittaa, ovat taas jumiutuneet. Euroopan unioni ei ole halunnut keskustella yleisissä puitteissa tästä sopimuksesta. Ja haluaisin korostaa myöskin sitä, että liikkumussopimuksessa on kaksi osiota. Ensimmäinen asio kuuluu tähän takaisin ottamiseen. En ole samaa mieltä itse siinä, mutta Euroopan sitä vaatinut. Ja toinen osio on viisumi vapautusten myöntäminen. Tämä ei mielestäni vaikuta olevan kovinkaan avoin ehdoiltaan verrattuna siihen, mitä tunisialaiset odottavat. Ja näiden lisäksi meillä on vielä osio, joka käsittelee tutkintojen vastavuoroista tunnustamista. Tämä on erittäin tärkeää Pohjois-Afrikan maille ja Tunisialle erityisesti. Nämä asiat halusin tuoda esiin, hyvä puheenjohtaja. Ne vaikuttavat mielestäni tärkeiltä, kun ajattelemme tätä vierailumatkaa. Thank you, Mary Christine. It's very comprehensive. Kiitos, Mari Kristin. Kovin oli kattava. Ja sitten eh, edustaja Stina, EPPn jäsen valtuuskunnassa. Olkaa hyvä. Hyvät naiset herrat, puhun äidinkieltäni, joten käyttäkääpä kuulokkeitanne. Hyvät vieraat Tunisiasta, olen iloinen siitä, että olette täällä tänään meidän kanssamme tänään iltapäivällä. Uskoakseni tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää keskustella yhdessä järkyttävästä pakolaistilanteesta, joka koskee meitä aivan samalla tavalla kuin teitäkin Tunisiassa. Minä haluaisin kiinnittää kaikkien huomioon yhteen asiaan, joka on huolestuttanut minua vierailumme aikana jo. Totta kai me käsittelimme kysymyksiä, jotka liittyvät Tunisiaan sinänsä, mutta aika ajoin katsoimme myös rajan ylitse kohti Libyaa. Katsoimme sitä, mitä siellä tapahtui, mitä Tunisiaan tulee. Libya-kysymys on hyvin tärkeä todellakin. Minä haluaisin keskittyä <clears throat> erääseen kokouksestamme erään toimittajan kanssa. Kysymys oli koordinaattoristamme, joka suosittaa haastatteli häntä Mark Mikele, toivon, että oli hänen nimensä, ikään tosiaan sen nimen oikein. Tämä oli tärkeä tapaaminen, koska kysymys on henkilöstä, joka on tehnyt työtä jatkuvasti Libyassa uskoakseni yli vuoden tai jopa yli kahden vuoden ajan keskittyy pääasiassa ihmissalakuljetukseen. Miksi minä tämä kaikki nyt sanon? Sanon tämän siksi, että Libyassa on kymmeniä toimittajia, jotka ovat tehneet siellä työtä, jotka ovat asuneet siellä, jotka ovat vaarantaneet henkensä ilmo- välittääkseen meille tietoa siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja samaan aikaan me Euroopan unionissa, meillä ei ole lähetystöä Tripolissa. Meillä on lähetystö Tunisissa. Ja kenties virkamiehet lähetystössä aika ajoin käyvät Tripolissa, viettävät siellä muutaman tunnin, matkustavat lentokoneella ja palaavat sitten takaisin. Miten he voisivat pystyä käsittelemään tätä mutkikasta kysymystä EU-diplomaatteina, jos he eivät pysty osoittamaan edes vähäistä määrää rohkeutta, niin kuin nämä toimittajat esimerkiksi. No, mutta että nyt olisi liian pessimistinen, haluaisin myös kiinnittää huomiomme toiseen tapaamiseen, joka meillä oli. Ja se oli tapaaminen eh, Eversti Massutin kanssa. Hän on kansainvälisen yhteistyön johtaja eh, Libyan rannikkovartiostossa. Ja minusta hän oli se henkilö, joka johti meitä rakentavaan keskusteluun, jota Euroopan unionin täytyy käydä Libyassa. Mutta se edellyttää rohkeutta, hyvät naiset ja herrat, arvoisat diplomaatit. Eversti Massudin kokouksessa osoitti meille sen, että on olemassa ratkaisu yhteistyötä. ajatellen siksi, että Euroopan unioni antaa rahaa, kouluttaa joukkoja, Äh, näitä erittäin viehättäviä nuoria miehiä Libyan rannikkavartiostossa. Yhteistyö siis on mahdollista, mutta ilman rohkeutta, henkilökohtaista rohkeutta ratkaista kysymys. Meillä uskoaksemme on edessämme pitkä tie. Um, no Kiitos. Ja mikäli kukaan muu ei halua enää puheenvuoroa, kiittäisin Tunisia viranomaisia, Tiedän, että kaikki tämän valtuuskunnan jäsenet, minä mukaan lukien, olivat hyvin otettuja siitä äh, vastaanotosta ja se, miten me saimme tavata viranomaisia äh, ja muita ja esimerkiksi myös äh, pakolaisia. Joten saimme arvioida tilannetta Tunisian puolella, samoin kuin näimme myös Libyan tilannetta, ja tämä oli aika epätavallista, ja tämä todellakin helpotti työtämme molemmilla aloilla, alueilla. Ja Mari-Kristin antoikin tästä hyvin kattavan yhteenvedon. Joten tämä raportti varmasti puhuu ihan puolestaan, mutta Kiitokset eh, molemmille kollegoille, jotka olivat mukana ja puhuivat täällä tänään. Mikäli kukaan Tunisian valtuuskunnasta tai Tunisian edustustosta lähetystöstä haluaa käyttää puheenvuoroa, suurlähettiläs, jos te haluatte no, vielä käyttää puheenvuoroa, olkaa hyvä. Just quelques secondes. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama hetki. On hienoa olla täällä ja minä olen nyt jo tottunut jo vierailemaan Libe-valiokunnassa joka kerta valtuuskunnan mukana. Jälleen kerran minulla on ollut tämä etuoikeus ja minulla on kaksi valtiosihteeriä niin ulkoasian valtiosihteeri ja kauppasuhteiden valtiosihteeri, jotka ovat tulleet mukaan koska meidän tarkoituksemme on vahvistaa Tunisian ja Euroopan unionin välisiä suhteita. Edustaja Vergia, ystävämme, puhui aiheesta, jota minä en tänään halunnut käsitellä. Valitettavasti Tunisia kärsii nyt kolminkertaisesta taakasta. Ensinnäkin eteläinen naapurustoalueemme, kuten tiedätte, tässä te puhuitte Libyasta, on haastava. Ja tämän lisäksi joulukuun alusta lähtien Tunisia on ollut veroparatiisi listalle. Onhan maa paratiisi, mutta ei veroparatiisi. Olisimme voineet tietenkin valmistella jo argumentit tätäkin keskustelua varten. Ja tämän lisäksi muutama päivä sitten me olemme myöskin päätyneet rahan pesun ja terrorismia rahoittavien maiden listalle. Tämä oli kolmas isku ja on melkoisen järkyttävää, että näin tapahtui, sillä vuodesta 2011 me olemme kärsineet tästä uudesta ilmiöstä terrorismista. Ennen vuotta 2011 me emme terrorismia, huumekauppaa, rahanpesua tai ihmiskauppaa tunteneet valitettavasti näiden osalta tilanne on kehittynyt hyvin paljon huonommaksi kuin ennen. Ja se, että Tunisia otetaan mukaan tällaiselle listalle, on todellakin järkyttävää meille. Me toivomme, että Tunisialle annettaisiin aikaa selittää asiaa ja osoittaa, että me olemme oikealla tiellä, me olemme tekemässä uudistuksia. Te tiedätte, että tunisialaisilla edustajilla ei ole toimistoa eikä avustajia ja heillä on valtavat määrät asiakirjoja, joita he joutuvat käymään läpi uudistuksia ajatellen. Heille täytyy antaa hiukan aikaa, jotta he voisivat selvittää ja argumentein valottaa lähestymistapaamme. Tämä on se, mitä me toivoisimme. Sitten liittyen tähän toiseen listaan, tähän mustaan listaan, meillä on toivo, että sillä valitettavasti valtiovarainministerin kirje hän saapui hiukan myöhässä ja sitä ei saatu kyllin aikaisin, joten joudumme tälle mustalle listalle. Sekin on hiukan yllättävää ja järkyttävää. Meillähän on sellaisia maita, jotka yleisesti tunnetaan veroparatiiseina, ne eivät kuitenkaan ole tällä listalla. Ja Tunisia, jolla on vuodesta 1972 ollut lainsäädäntö, jonka tarkoituksena olisi rohkaista investointia Tunisiaan, mitä hyötyä tästä nyt olisi, ellei meillä olisi verotusta niille yrityksille, tietynlaista verotusta niille, jotka haluavat investoida maahamme. Näin olemme toimineet vuodesta 1972 asti ja tiedätte kyllä, että me tarvitsemme kipeästi investointeja. Tehän tiedätte, että työttömyys on hyvin suurta maassamme, vaikka viimeiset seitsemän vuotta noussut 15 prosenttia väestöstä, erityisesti nuoret ja erityisesti yliopistokoulutuksen saaneet nuoret ovat työttöminä. Meillä on noin 650 000 nuorta työttöminä ja noin puolella heistä on korkeakoulututkinto. Minulla on hyvin järkyttävä mielikuva, joka on jäänyt mieleeni eräs eh, vaalikampanjan yhteydessä mieltään osoittanut henkilö, joka kyltissään kertoi, että hänellä on neljä tutkintoa. Nyt kaikki tämän tapaiset ihmiset ovat työttöminä, kierto on pysähtynyt, portaat eivät enää kuuli ja tällainen tilanne on Tunisiassa. Siksi sanoin, että me kärsimme nyt kolminkertaista taakasta, ensinnäkin naapureistamme, tämän lisäksi pääoman pesusta ja rahoit- terrorismin rahoituksesta. Kuka voisi sanoa, että Tunisia rahoittaa terrorismia? Mehän olemme jatkuvassa jokapäiväisessä sodassa terrorismia vastaan. Ja nyt meidät on otettu vielä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen listoille. Meistä puhutaan veroparatiisina. Tämä on hyvin yllättävää. Me kuulemme Euroopan unionin taholta yleisesti otettu sanottuna rohkaisevia keskusteluja, erityisesti Euroopan parlamentista, ja toisaalta meidät leimataan näin. Tehän tiedätte, että Tunisian luotettavuus on, maine on kärsinyt tästä hyvin paljon, niin tämä lista tulee vielä vaikuttamaan Tunisian talouteen. Tämä tulee leikkaamaan kasvua Tunisiassa. Ja kun puhumme kasvusta, me puhumme vauraudesta päättäisin tähän ja nyt jos olette annan valtiosihteerillemme puheenvuoron, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, en halua käyttää aikaa liikaa. This, this item was... Kiitos. Niin tätä asiaa ei oltu tarkoitettu siihen, että keskusteltaisiin direktiivistä mutta ihan kohteliaisuudesta minuutin verran arvan, mitä aiotte sanoa, mutta minulla on tähän positiivinen vastaus. Ehkäpä yksi minuutti, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, justement, je... Hyvä puheenjohtaja. Nimenomaan tulin paikalle tervehtimään teitä, tervehtimään tätä valiokuntaa. Sinne minulla on ollut äh, ilo ja kunnia teidät toivottaa tervetulleeksi Tunisiaan. Ja oli myöskin hienoa, että te pystytte nauttimaan tästä mahdollisuudesta, joka teille luotiin. Pystytte esittämään kysymyksiä ja luonnollisesti eh, näkemään aivan kaiken tapahtuvan ensi kädessä, mutta koska kyseessä on eh, myöskin vapauksien valiokunta, en voi olla mainitsematta sitä demokratiaprosessia, jota päivä päivältä rakennetaan Tunisiassa. Me haluaisimme ottaa eurooppalaista mallista inspiraatiota, mallia, sillä Eurooppa on vapauden alue ja tämä on meille hyvin tärkeää. Me olemme nimenomaan rakentamassa järjestelmiä. Me haluaisimme luonnollisesti eh, etuoikeutettu suhteen Euroopan unionin kanssa kaikilla eh, aloilla me valtuuskunnan jäsenet ja erityisesti valtiosihteerit, jotka neuvottelevat asioista, joita on nimitettykin hiljattain lisää. Me olemme valmiina jatkamaan näitä keskusteluja näissä puitteissa. Kyseessä on paketti, tämä on kokonaisuus ja tästä syystä me toivoisimme, että Tunisialle annettaisiin aikaa, jotta sen demokratia, joka rakentuu, ei jäisi nyt jumiin – siksi, että menettelysyistä tai teknisistä syistä saamme sanktioita. Me kiitämme hyvin paljon mahdollisuudesta kuitenkin käydä keskustelua. Kiitos. Then thank you for making the point. Kiitokset teille molemmille ja kiitokset tästä, että puhutte, edustaja Vershahan otti tämän ensimmäiseksi esiin, että tämä on tämä viides raamisuvastainen direktiivi hän oli aivan oikeassa, kun hän otti sen esiin, koska joulutauon aikana olimme yhteydessä lähetystöön, koska Tunisia oli täällä luettelossa liittyen tähän direktiiviin. Ymmärrämme kyllä tämän huolenaiheen, mitä tämä luo, ottaen huomioon sen, mitä me olemme nähneet, ja edustaja Vergiahan sen täällä kuvailikin erittäin hyvin. Selittäisin vain kollegoille, että me ryhdyimme hyvin yksinkertaisesti vain siihen, että tämä direktiivi ei koske ainoastaan Libeaa, vaan Ekonia, koska meillä on tässä jaettu toimivaltuus. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että molemmat valiokuntien puheenjohtajat ovat pidentäneet määräaikaa keskustelulle siitä, että kuuluuko Tunisia tälle listalle. tämä osoittaa hyvin käytännön läheisen lähestymistavan valtiokunnasta. Me kävimme maassa, me ymmärrämme paremmin nyt tämä maahanmuuttopaineet ja muutenkin. Ja tämän kumppanuuden täytyy olla todellista kumppanuutta. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan, mutta jatkamme läheisessä yhteistyössä ja yritämme päästä eteenpäin. Ja tätä, teidän puheenvuoronne vahvisti tätä. Kiitoksia siitä, että olitte täällä paikalla ja kiitokset vielä kerran kollegoille, jotka valiokunnasta osallistuivat ja raportoivat. Ja kerron tämän nyt vain niille kollegoille, jotka eivät ole seuranneet tätä Äh, rahapesuluetteloa ja siihen lisättyjä asioita. Kiitokset hyvät kollegat ja nyt voimme siirtyä eteenpäin. Kiitoksia oikein paljon. So colleagues, we now move... Oh, sorry, I missed... Um... Before we move on, I'd like to make a point between... Ennen kuin äh, siirrymme eteenpäin, haluaisin vielä puhua yhdestä asiasta. Now, before the other one starts. If I, if I... Tämän asian esille ennen kuin seuraavaan kohtaan siirrytään. Minä vasta totesin, että näin tärkeä asia ajatella on, on vahinko, että kovin moni jäsen oli paikalla. Syytähän on se, että monet meistä joutuvat olemaan paikalla terrorismia käsittelevässä valiokunnassa, joka käy keskustelua tällä hetkellä. Haluaisin esittää tämän kommentin valiokunnan sihteeristölle tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa, että pitäisi varmistaa se, että maanantai-iltapäivällä, kun niin moni jäsen oli paikalla, niin meitä sitten joudutaan jakamaan moniin tärkeisiin kokouksiin, jotka ovat samanaikaisia. Kiitos eh, edustaja Metsola. Me yritämme seurata näitä asioita, mutta ikävä kyllä yksi näistä ongelmista näissä erityisvaliokunnissa on, että silloin varsinaiset valiokunnat, joissa on samat eh, sisältökysymykset, eh, joutuvat törmäyskurssille aikatauluissa. Minä olen myös terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kunnassa. Sihteeristö on todellakin tehnyt parhaansa, mutta meillä on todellakin paljon ongelmia tässä. Mutta aktiivisesti yritämme nyt hoitaa asiaa. Mutta en anna teille kuitenkaan mitään suuria toiveita siitä, että tämä saataisiin nopeasti ratkaistuksi, mutta ponnistelemme, teemme parhaamme, jotta vältettäisiin aikataulujen törmäyksiä. Eikä tämä ole ainoa syy siihen, että valiokunta on vähän ihmisiä läsnä. Mutta teemme parhaamme. Siirrytään kohtaan viisi. No niin, hyvät kollegat, kohta viisi. Tämä on hyvin tärkeä äh, keskustelu, jota olemme pyytäneet komissiolta tähän komissi- Me olemme pyytäneet komission kantaa EUn johtajien teemakeskustelun muuttoliikepolitiikan ulkoista sisäistä ulottuvuuksista koskevista vasta. 7. joulukuuta komissio julkaisi tämän tiedonannon, jossa on hyvin paljon liitteitä. Siinä on hyvin paljon asioita, joita me olemme käsitelleet moneen kertaan. Esimerkiksi EU-Turkki-lausunto ja komissio käsittelee tässä myös lainsäädäntöpakettia, jolla uudistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Joten luonnollisesti pidämme tätä mahdollisuutta hyvänä, että kykenemme näkemään nämä toimet laajemmassa näkökulmassa EU-maahanmuuttopolitiikassa kuten Libe-valiokuntakin on ehdottanut omassa raportissaan, joka koskee tätä mietintöä, jonka Libe-valiokunnan Robert tämä Metsola ja Cecilia Kenge laativat, ja se hyväksyttiin huhtikuussa 2016. Annan nyt puheenvuoron herra Simon Module, joka hyvin ystävällisesti on lupautunut raportoimaan meille säännöllisesti. Hän on nyt täällä komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastosta. Joten hän äh, esittää oman puheenvuoronsa. Ja sitten meillä on ulkosuhdehallinnosta myös henkilö täällä. Joten olkaa hyvä. Thank you very much and let me... Kiitos. Saan aloittaa toivottamalle hyvää uutta vuotta puheenjohtajalle kaikille jäsenille ja henkilöstölle, jotka ovat paikalla. Olemme pyrkineet tällä tiedonannolla 7. joulukuuta esittäen selkeän tiekartan, jossa ovat avain toimet, joista me uskomme, että ne voivat auttaa siinä, että saadaan aikaan tällainen kattava kompromissi muuttoliikepaketista, niin että saa myöskin tuntuvaa uudistusta aikaan yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä kesäkuuhun mennessä. Mitä tulee sen tähän tiedonantoon, niin haluaisin aluksi esittää viimeisimpiä lukuja. Me olemme voineet nähdä myöskin edistystä siinä, mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, siinä miten paljon ihmisiä on menetetty välimerellä, niiden lukumäärä on vähentynyt huomattavasti. 4580 henkeä menetti vuonna 2016 ja nyt 2232 vuonna 2017. Se on kuitenkin tietysti aivan liian monta sekin, mutta kuitenkin pudotus on 38 prosenttia, mikä on hyvä uutinen. Myöskin voit nähdä muutoksen saapuvien lukumäärässä, jotta Kreikkaan tulleiden määrä putosi 35 000, se oli 177 000 vuonna 2016, siis näin viisinkertainen tämä pudotus. Olemme myöskin alun vuonna 2017, joka oli hyvin vaikea, olemme myöskin huomattavan vähennemisen saapujen lukumäärässä Italian 178 180 000 2016 ja nyt 119 000 vuonna 2017, joten siinäkin 30 prosentin vähennys mitä tulee sitten suojeluun, olemme voineet nähdä menestyksekästä eh, uudelleen sijoitus, <clears throat> uuden sijoittamistoimintaa tällä vuodella yli 25 000 ihmistä, jotka ovat haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvia, haavoittuvimpiin ryhmiin kuuluvia pakolaisia, ovat saaneet suojaa Euroopan unionissa. Ja jos katsotaan maan yleisemmin niin katsottu näitä numeroita, noin 80 000 kokonaisuudessaan. Minusta tämä on alkua huomattavalle muutokselle politiikassa, niin, että uudelleen sijoittamista tulee yhä tärkeämpi väline. Ja voin myöskin nähdä, että alle 35 000 ihmistä on tarvinnut tukea jotain, jotka on siirretty Kreikan sisäisillä siirroilla, ja tämä sisäiset siirrot, jotka on asia, nousee esille myöskin Eurooppa-neuvostossa. Tärkeä viesti tässä tiedonnossa on se, että olemme edistystä, mutta työtä täytyy pyrkiä vakiinnuttamaan, vakauttamaan kaikilla näillä tärkeillä alueilla, kaikissa näissä toimissa. Meidän pitää nähdä sellaista ö, puitetta, joka koskee turvapaikkoja ja muuttoliikettä, joka olisi kestävää tulevaisuutta. Tämä on teille hyvin tärkeää parlamentista te olette täällä pyytäneet. Tämä on myöskin avainkysymys. Ajattelen sitä, että olemme puhuneet asiasta usean otteeseen, nimittäin siitä, että meidän pitää tehdä työtä kattavalla tavalla sekä sisäisen että ulkoisen ulottuvuuden osalta, joka liittyy muuttoliikepolitiikkaan. Me pääsemme muuten tällaiseen kattavaan järjestelmään. Meidän päätetty ja joka vaadittiin vastuuta ja solidisuutta ei ole yhtä taikaratkaisua, joka yksin antaisi ratkaisun niihin haasteisiin, jotka olemme kohtaamassa, tai mahdollisesti sen, että voisimme puuttua muuttoliikkeen moniin eri ilmiöihin, ja pitkällä tähtäyksellä voimme olla menestyksekkäitä vain, jos saamme aikaan menestystä kaikilla osa-alueilla. Nyt mitä tulee näihin tärkeimpiin viesteihin, jotka ovat tässä tiedonannossa, joka liittyvät yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen, olemme tehneet esitykset, jotka liittyvät jo vuonna 2016. Nyt on ollut aika todellakin päästä sopimukseen asiassa, ja me uskomme, että tämä tiekartta, jonka olemme nyt esittäneet, saisi aikaan tuntuvaa edistystä vuoteen 2018 puolivälin mennessä toimii ennen kaikkea, että se auttaa neuvostoa ymmärtämään sen, että tämä on kiireellinen kysymys. Ajatellen tulevaisuutta, meidän täytyy lopettaa toiminta niin, että olemme jatkuvasti kriisitilanteessa. Kuten sanottu, luvut ovat alentuneet huomattavasti. Ei ole tarvetta toimia niin kuin olisimme kriisitilanteessa, jos meillä on oikea yhteinen eurooppalainen turvakärjestelmä käytössä tiedonannossa olemme pyrkineet saamaan aikaan että kumpikin lainsäätäjä neuvotteluissa katsoisi sen päätavoitteeksi, että sai aikaisin suurempaa lähentymistä ja että pystyisimme tarjoamaan parempaa ja nopeampaa suojelua niille, jotka tarvitsevat sitä, mutta samaan aikaan torjuisimme väärinkäyttöä ja pyrkisimme torjumaan ne, jotka eivät tarvitse suojelua. Meidän ovat valmiita ottamaan huomattavia askelia eteenpäin niin, että saamme aikaan yhteisen eurooppala, yhteiseurooppalaiset standardit ja jotkin esitykset ovat sellaisia, että niissä ei näytä olevan täysin tällaista eurooppalaista lisäarvoa. On tärkeää, että saamme, pääsemme eteenpäin kaikissa maahanmuutturvakysymyksissä. Täällä on äh, nähty hyvää työtä, edistystä Euroopan unionin turvapaikkaviraston taholta äh, ja olemme saaneet aikaan jatkuvaa edistymistä neuvotteluissa Eurodakin osalta mutta meidän täytyy saada aikaan edistystä, jota syntyy eh, pätevöitymisasetuksessa, vastaanottoedellytysasetuksessa ja eh, myöskin uudelleensijoittamisratkaisuissa, mitä tulee turvapaikkamenettelysäädökseen. Se on tärkeimpiä viestejä tässä esityksessä on se, että sekä parlamentti että neuvosto eh, toimisivat ja toivomme, että saamme aikaan neuvottelut lainsäädännön kahden haaran välillä, jotka käynnistyvät mahdollisimman pikaisesti. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy Dubliniin. Mikään uudistus, joka liittyy yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään, ei voi olla menestyksekäs ilman, että uudistutaan järjestelmää, jossa on vastuun ja solidaarisuuden jakaminen. Dublinin uudistaminen on avainkysymys tässä ja se on ainoa rakenne, joka toimii tulevaisuutta ja parlamentti on hyväksynyt kansan tästä asiasta, mutta nyt on korkea aika, että jäsenvaltiot hyväksyisivät oman kantansa asiaan. Bulgarian puheenjohtajavaltio on nyt sitoutunut asiaan, näyttää sitä työ käynnistyy nyt uusilla luvuilla. Meillä on tällä viikolla jo puheenjohtajavaltioiden ryhmän kokous, ja valmistellaan tulevaa johtovaltioiden kokousta, mutta on toistettava niitä viestejä, joita komissio on esittänyt parlamentille. En usko, että uudistettu Dublinin järjestelmä ilman voimakasta eh, uudelleen sijoittamisjärjestelmää ennen kaikkea kristilanteissa mahdollistaisi sen, että voisimme kohdata haasteet. Jotkut ovat pyrkineet sanomaan, että eh, tämä uudelleen sijoittaminen on ollut epäonnistumista. Jos katsotaan lukuja, voidaan nähdä, että uudelleen sijoittaminen on ollut melko menestyksekäs väline siinä, miten on tuettu Kreikkaa ja Italiaa. Ja se on ollut menestyksekäs siinä, että ihmiset ovat nopeammin pystyneet saamaan oikeuksiinsa mahdollisuuden käyttää niitä. On ollut 35 225 hakemusta, jotka liittyivät sisäiseen siirtoon, ja nämä näiden lukujen osalta todellakin hyvin suuri osa on jo siirretty. Esimerkiksi sitä, että toimenpanoaste on noin 93 prosenttia. Ja tarve sisäiselle siirrolle ei ole loppunut. Ja yksi asia, joka täytyy nähdä, on se, että ajattelen nyt sitä, miten tämä Dublin-uudistus tullaan hyväksymään. Kun sanoin aiemmin, se on todella kiireellinen. Jäsenvaltioiden täytyy osoittaa vastaisuussakin solidarisuutta, mutta me olemme valmiita tulevaisuudessakin antamaan taloudellista tukea näille ponnistuksille. Saman aikaan eh, meidän täytyy jatkaa työtä kaikkien muiden pilarin yhteydessä, jotka liittyvät siihen, eh, mikä on kattava maahanmuuttoon, muuttoliikkeessä koskeva lähestymistapa Euroopan unionissa, mikä merkitsee sitä, että muitakin alueita, mainitsen niistä muuta lyhyesti. Ensinnäkin meidän pitää suojella ulkorajojamme, nyt on puolitoista vuotta kulunut siitä, kun hyväksyttiin uusi valtuutus raja- ja merivaltiovirastolle, ja on tärkeää, että tuota valtuutusta hyödyntään täysin. Virasto on päässyt pitkälle asiassa. On 1750 rajavartijaa käytössä, mutta enemmän täytyy tehdä työtä edelleen. Maaliskuuhun mennessä on ehdottoman olennaista, että että tämä virasto saa kaikki varat ja henkilöstö, jotka se tarvitsee nopeisiin toimiin. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Meillä on edelleenkin puutteita. Meiltä puuttuu 200 henkilöä edelleenkin tästä nopeiden toimien virastosta ja vain muutama jäsenvaltio on ollut valmis osallistumaan tähän laitteistotoimintaan. On tärkeää, että jatketaan työtä edelleen, että te jatkatte sitä työtä, että olette tehneet, jotta paine pysyy on pyrittävä, mitä tulee palautuksiin, eh, sitä on vahvistettu. Tulen säännöllisesti kertomaan teille, mitä tapahtuu tällä alueella. Tiedän, että tämä on herkkä alue, että se on asia, johon liittyy paljon erilaisia näkemyksiä, mutta olemme sitoutuneet täyteen avoimuuteen. Yksi asia, joka tässä on erityisesti nähtävä, on se, että on otettu tällainen eh, valtava loikkaus asiassa eteenpäin siinä, miten paljon on ollut palautustoimia, jotka ovat toteutettu jotka on toteutettu sekä jäsenvaltio että virasto. Ja tiedonannossa joulukuussa esitimme kunnianhimoisia tavoitteita virastolle ja haluaisimme, että nuo tavoitteet saavutetaan 30 prosentin lisäys maaliskuuhun mennessä ja 50 prosentin lisäys kesäkuuhun mennessä 2018. Haluamme myös nähdä eh, lisää edistystä oikeudellisella väylällä, niin että on olemassa oikeu, oike, oike, laillisia väyliä Eurooppaan. Jotkut teistä ovat tietoisia siitä, että syyskuussa jäsenvaltiot joutuivat uudelleen sijoittamaan ne äh, äh, henkilöt, jotka ovat uuden suojelun tarjousta me saaneet nyt jo paljon konkreettisia tarjouksia, 40 000 tarjousta kun loppuun mennessä olen varma siitä, että saavutamme tai ylitämme 50 000 tavoitteen. Meidän täytyy myöskin tehdä lisää työtä taloudellisen äh, maahanmuuton alueella liittyen haasteisiin, jotka liittyvät siihen, että meillä on vähenevä työikäinen väestö ja että on rakenteellisia pätevyyksiä rakenteellisessa pätevyyksien puutetta ja on tärkeää, että koordinoidaan laillista mm, maahanmuuttotarjousta niin, että jo toukokuuhun mennessä jäsenvaltiot puuttuisi keskellä tätä asiaa, olisi valmis antamaan äh, sanomasta, että on ratkaisemaan tärkeää, että neuvosto ja parlamentti pääsevät yksimielisyyteen äh, kunnianhimoisesta sinisen kortin ohjelmassa, joka myöskin mahdollistaisi sen, että voitaisiin houkutella hyvin pätevää työvoimaa, jota taloutemme tarvitsee. Mitä tulee sitten tähän ulkoiseen äh, turvapaikkakysymykseen, ulkosuhdehallinto on käsitellyt tässä enemmän. Meidän pitää edelleenkin katsoa, että on jatkuva äh, Turkin ja EUn välisen sopimuksen toimeenpano. Meidän edelleenkin työtä äh, tilanteen osalta Libyassa, niiden henkilön osalta, jotka ovat äärimmäisen haavoittavassa asemassa. Menen itse käymään Libyassa seuraavan kymmenen aikana tapaamme myöskin Afrikan unionin ja YK pakolaisjärjestön edustajia, niin että voimme katsoa, mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi paikan päällä. Olemme nähneet huomattavaa lisääntymistä vapaaehtoisessa paluussa ja uskon, että helmikuun mennessä näemme, että tämä tuetta vapaaehtoista paluuta Libyasta tulee lisääntymään 50 000 henkilöä ja myöskin, että evakuoidaan henkilöitä Libyasta Tunisiaan ja katsotaan uuden sijoittamista Euroopan sisällä ja ainakin tuhat uudelleen sijoittamista helmikuun mennessä. Vielä viimeinen viesti, jonka haluan esittää, joka on tärkeää, että me haluamme nähdä, että jäsenvaltiot huomattavasti osaltaan rahoittavat sitä rahastoilla voidaan puuttua nimenomaan perussyihin, jotka johtuvat muuttoliikkeeseen. Afrikan osalta tilanne on todellakin se, että me 340 miljoonaa euroa on rahoitustarvetta. Tärkeintä tässä on se, että nyt pyritään etenemään tällaisista tilannekohtaisista reaktioista rakenteellisiin vastauksiin kysymykseen tarvitaan todellakin yhteen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja sen lisäksi tarvitaan työtä kaikilla muilla alueilla, koska keskinäinen yhteys on avain siinä, että saadaan aikaan kestävää, menestyksekästä muuttoliikepolitiikkaa Euroopassa. Thank you very much, Simon. And, um, Kiitokset. Ja sitten ulkosuhdehallinnosta. Nikola, te olette Lotin tilalla. Olkaa hyvä. Kiitos. Pyydän eh, Rova Knutsenin puolesta anteeksi, että hän ei voinut tulla paikalle tänään. Haluaisin lisätä vain kaksi erityistä asiaa edistyksen, mitä on tapahtunut eh, EUn toimielinten eh, toimiin ja edistykseen näissä kysymyksissä. Yksi on se, eh, joka koskee keskivälimeren reittiä. Toinen liittyy keskusteluun maahanmuutosta globaalilla tasolla. Haluan keskittyä tässä lähinnä tähän Välimeren, eh, keskivälimeren reittiin ja niin kutsutun eh, trilateraalisen eh, task forcein vahvistamiseen Afrikka huippukokouksessa, jota saamme aikaan edistystä Libyan pakolaisten tilanteeseen. Olemme onnistuneet saamaan kumppanit Afrikan unionin maista sekä kumppanimme YK virastoista – esimerkiksi UNHCRn ja kansainvälisen maahanmuuttoviraston tekemään yhteistyötä. Heillä on, tai näillä osapuolilla on ollut useita kokouksia jo sekä operationaalisella tasolla että poliittisella tasolla, kuten nyt viimeksi 14. joulukuuta täällä Brysselissä. Ja toinen koko tapaaminen oli Tunisiassa juuri ennen lomia, jossa meidän lähettiläämme ja henkilökunta Afrikan unionista sekä nämä kaksi virastoa tapasivat. Ja kuten äh, Hermo Dy sanoi, me valmistelemme korkean tason vierailua Tripoliin tämän kuun lopussa. Yksi tärkeä asia, jota haluaisin painottaa, on jatkuva koordinointi Libyan viranomaisten kanssa, jota me ylläpidämme niin, että että voimme varmistaa, että yhteistyö sekä poliittisella että operationaalisella tasolla varmistetaan. Ja tähän, tähän tämä tuleva vierailu liittyy myös. Tulevia asioita, joihin on puututtava, niistä voisin mainita esimerkiksi pääsy näihin vastaanottokeskuksiin, Libyassa. Tämä on ollut hyvin ongelmallista tähän mennessä asti. Teemme yhteistyötä Libyan viranomaisten ja YK äh, viranomaisten kanssa, jotta voisimme varmistaa, että YMN ja UNHCRn henkilökunta pääsisi näihin keskuksiin. Niin, että voimme nähdä, että maahanmuuttajia suojellaan kansallisten standardien mukaisesti. Toinen asia on myös äh, se, että tarjotaan konsulitukea, niin, mikä tarkoittaa sitä, että voimme hyvällä, joustavalla tavalla palauttaa näitä äh, maahanmuuttajia kotimaihinsa ja tässä teemme yhteistyötä Afrikan unionin maiden kanssa, niiden maiden kanssa, jotka tukevat näiden konsulikyytien järjestämisessä. Varsinkin niiden maiden kanssa, joilla ei ole pysyviä konsulipalveluita Libyassa. Ja kolmas asia on se, että pyrimme parantamaan uudelleen integroimisprojekteja alkuperämaissa sen jälkeen, kun maahanmuuttajat palaavat kotiinsa. Vuoden loppuun mennessä IOMn informaation mukaan meillä on ollut jo noin 20 000 tuettua vapaaehtoista kotimaahan palaamista Libyasta joka on suuri menestys verrattuna aikaisempaan vuoteen, jolloin vain tuhat tällaista vapaaehtoista tuettua pala- palaamista tapahtui. Yhteistyö ei ainoastaan YK, vaan myös Afrikan unionin kanssa näissä asioissa on osoittanut tarpeen sitä, että tarvitsemme kattavamman lähestymistavan tähän maahanmuuttoon siirtolaisuushaasteeseen. Ja me olemmekin saaneet äh, hyvänlaisen reaktion kumppaniltamme Afrikassa. Ja tämä on auttanut äh, meitä parantamaan ja vahvistamaan keskusteluitamme myös globaalilla tasolla. Ja tämän kautta on sitten kyetty järjestämään tällainen käytännön testaus yhteistyöstä mantereiden välillä, mantereiden sisällä. Ja tämä kaikki on hyvin tärkeää jatkuvalle keskustelulle siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta. Olemme valmistuneet aloittelemassa muodollisia neuvotteluita tästä maailmanlaajuisesta sopimuksesta ja odottamme, että saamme tämän luonnoksen tämän kuun loppuun mennessä ja valmistelemme sitten omaa osuuttamme näissä neuvotteluissa. Tärkeää on myös painottaa Euroopan unionin kapasiteettia toimia näissä valmistelevissa toimissa ja että EU voisi puhua yhdellä äänellä. Ja että luotaisiin oma osio tähän maailmanlaajuiseen keskusteluun. siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta. lopputulos on tähän mennessä ollut se, että kaikki jäsenvaltiot ovat olleet yksimielisiä kannoissaan tässä valmistelevassa vaiheessa. Tämä merkitsee sitä, että tässä on tehty hyvin äh, hyvää valmistelevaa työtä tähän tässä merkittävässä ratkaisevassa vaiheessa. Ja toivon mukaan tämä jatkuukin ja keskustelut jatkuvat jäsenvaltioiden kanssa, samoin kuin Bulgarian kanssa puheenjohtajamaana hyvällä yhteistyötasolla, ja niin että voimme jatkossakin esitellä Euroopan unionin yksimielisen näkemyksen virallisissa neuvotteluissa. Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten jäsenten puheenvuorot. Cecil Kienge ensin ja pyytäisin, että puhutte vain pari minuuttia, kaksi minuuttia. Grazie, Claude. Kiitoksia Claude. Minä halusin muutaman huomion esittää myös siksi, että tämän päivän keskustelu kuuluu osaksi seurantaa, Kiengen Metsolan päätöslauselman jälkeen parlamentissa, joten me halusimme tällaista kattavaa lähestymistapaa käyttää. Tämä tekisi mahdolliseksi päästä yli eh, monien vuosien kriisin reagointi lähestymistavasta. Meillä on ollut kokonainen tie erilaisia lainsäädännöllisiä uudistuksia, joiden myötä tästä hätätilanteesta pyritään pääsemään yli niin, että meillä olisi lähestymistapa, joka on keskipitkän välin ja pitkän välin lähestymistapa ja me haluaisimme e- erityisesti keskittyä tässä lainsäädännöllisiin välineisiin. Tästä ajatuksesta lähtien haluaisin todeta, että yksi kaikkein tärkeimpiä seikkoja asiakirjassa oli solidaarisuus. Jos lähdemme siitä, että pelastamisen tarkoituksena on pelastaa ennen kaikkea ihmishenkiä, tämä on meille erittäin tärkeä seikka, me emme sitä halua jättää sivuun. Tämän vuoden tammikuussa monet maat, mutta myöskin Euroopan unioni, ähm, pahoittelee aikaisempia kuolemantapauksia. Meidän täytyisi myöskin muistaessamme ähm, kuolleita muistaa nämä tuhannet välimeren hukkuneet henkilöt. Meillä on tuhansia henkilöitä, jotka ovat menehtyneet ja meidän pitää tästä syystä myöskin jatkaa pelastustoimintaa. Ja toinen asia, jota haluaisin vahvistaa tässä tekstissä, koskee Dublinin sopimusta. Minä toivoisin, että neuvosto, mutta myöskin uusi puheenjohtajamaa Bulgaria, joka nyt tarttuu johtoon, olisi rohkea, yhtä rohkea kuin parlamentti on ollut, muuttamaan ja uudistamaan Dublinin sopimusta niin, että voisimme vahvistaa solidaarisuutta ja vastuullisuuskysymyksiä. Ja nyt siirun loppupäätelmiin. Täällä on sellainen seikka, minulle ei ole kovinkaan selkeä tässä yhteydessä on erityinen kohta. Asiakirjassa tässä puhutaan äh, riittämättömistä oikeudellisista keinoista, joihin me olemme törmänneet. Tässä todetaan, että meillä on ollut ensimmäinen koordinaation alan pilottihanke laillisen maahantulon osalta ja puhutaan vuoden 2018 pääasiallisesta kumppanuusmaista. Haluaisin tietää, mistä tästä on oikeastaan kysymys. Ja haluaisin erityisesti saada tietää, kuinka tämä liittyy nyt Abidjanin sopimuksen seurantaan Libyan tilanteen suhteen. Kiitoksia. Thank you, Cecile. And Peter Kiitos. Ja sitten Peter. Thank, thank you very much. First of... Kiitos ensinnäkin. Kiitokset kummastakin esityksestä. Simon, puhuit paljon huomattavasta edistyksestä, tällä alueella. Minusta on niin tärkeää, että on tällaista edistystä, mutta haluaisin kuitenkin puhua myös ongelmista, joita edelleen on. Ensinnäkin olen aivan varma siitä, että muuttoliikekysymys ja pakolaiskysymys ovat tärkeä ongelma vuonna 2018 Meillä on paljon edistystä, mutta meillä on paljon myöskin työtä jäljellä. On tärkeää, mitä mainitsit, että tämä on nyt oikea hetki tehdä jotakin enemmän jotta luodaan todellinen yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Samaan aikaan minun on kuitenkin todettava, että on selvää, että parlamentti ja komissio ja mahdollisesti neuvosto käyttävät eri kieltä ja puhuvat eri tavalla asiasta. Minusta tämä ei ole enää suvaittavissa. Se, että yksi puheenjohtajavaltio siirtää asioiden käsittelyn seuraavalle – yksikään puheenjohtajavaltio ja neuvosto, niillä ei ole poliittista rohkeutta tehdä tärkeitä ratkaisuja asiassa. Ja meidän Euroopan parlamentin, me olemme hallinnoineet näitä asioita me viimeisen kolmen vuoden aikana pitäneet järjestyksiä. huomioon, että mitään ei tapahdu. Ja Bulgarian puheenjohtajavaltiolla on vain rajallinen kiinnostus tätä asiaa kohtaan, ja niin minun on todellakin sanottava, että tämä ei ole suvaittavissa olevaa. Ja sitten kaksi lyhyttä esimerkkiä, kuten mainitsitte, turvapaikkavirasto. Me olemme saaneet aikaan viime kesänä poliittisen sopimuksen siitä ja viimeisten kuuden kuukauden aikana ei ole tapahtunut yhtään mikään tässä asiassa, koska neuvosto sanoi, että ei ole sopimusta jäsenvaltioiden kesken. Minusta tämä on neuvoston velvollisuus saada aikaan sopimus. Tai sitten tämä eh, sisäisen siirtojen kysymys. Siitä sanottiin, että halutaan yksimielisyyttä Visegrad-maiden kanssa, mutta sitä, mitä tapahtui mitään, koska heidän, näiden maiden taholla ei ole valmiita kompromissi. Jos me jatkamme tätä tietä, meillä on paljon enemmän ongelmia vuonna 2018 kuin oli vuonna 2017. Kiitos. Yeah, in... Haluaisin mainita, että ennen kuin kaikki aloittavat äh, liittyen tähän äh, sinisen korttiin. Äh, tämähän päättyi hyvin huonosti ennen joulua ja, ja neuvosto on tästä nyt hieman pahana. Ja ennen kuin kaikki aloittavat äh, tästä, niin seuraavaksi Barbara Spinelli, ole hyvä. Grazie presidente. E Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää uutta vuotta kaikille. Minun täytyy sanoa, että täällä on jotakin, mitä, mikä minua ei uudessa sanamuodossa vakuuta kyseessä oma tämä taipumus esitellä äm, uudelleen sijoitus tai takaisinlähetysohjelmat humanitaarisena edistyksenä. Jos Eurooppaan tulee vähemmän maahantulijoita, tai jos heitä käännettäisiin pois, meillä olisi vähemmän kuolemantapauksia. Tämä ei vaikuta kaiken kattavalta lähestymistavalta, vaan aivan joltakin muulta. Toinen kysymys, jonka haluaisin tässä esittää, koskee Libyassa tapahtuvaa uudelleen sijoitusta ja siirtoja. Libyassa on hyvin vaikea näitä sijoituksia valvoa. Nukastelle kun edustaja ennen joulua kertoi, kuinka on melkoisen mahdotonta päästä edes vierailemaan näissä säilöönottokeskuksissa ja kun näitä keskuksia saadaan tyhjennettyä, ne täyttyvät uudestaan nopeasti. Mitä tulee sitten äm, sisäisiin siirtoihin tai siniseen korttiin? Tässäkin olen vähemmän optimistinen, kun ajattelemme sisäisiä siirtoja. Mielestäni tämä ei ole quite successful. Ja kun puhutaan tästä kunnianhimoisesta puna- sinisestä kortista, tämä on neuvoston käytöksen huomioon ottaen lähestulkoon kangastus. Sitten vielä viimeinen huomio, tämä tulee, koskee sotilaallisen tilanteeseen Nigerissä. Haluaisin tietää hyvin paljon, mitä tämä sotilaallinen toiminta pitää sisällään. Italiassa tästä asiasta puhutaan hyvin paljon. Irakissa olevien joukkojen lähettämistä Nigeriin ja haluaisin tästä asiasta kuulla hiukan enemmän. Kiitoksia. Thank you, Barbara. And Roberta Metsola, please. Kiitos tästä Roberta Metsola. Um, Kiitos uh, Claude. Kiitos, että tulitte tänne puhumaan näin tärkeästä aiheesta. Haluaisin myös ottaa esiin muutamia näistä asioista, joita kollega Niederman erotti esiin. EPP-ryhmä suurelta osin tukee tätä komission esittelemään siirtolaismaahanmuuttoagendaa. Se on pragmaattinen ja järkevä ja siinä on otettu monia eri näkökulmia esiin. Kuten te tiedätte, me olemme tukeneet välineitä, kuten esimerkiksi tämä pysyvä sisäisten siirtojen puitteisto, jonka tarkoituksena on auttaa nimenomaan niitä, jotka tukea apua tarvitsevat ja samanaikaisesti asettamalla tiukat säännöt niille, jotka apua eivät tarvitse. Ja meidän täytyy myös olla selkeät määritelmät rikolliselle toiminnalle ja tehtävä yhteistyötä alkuperä- ja transitmaiden kanssa. Tärkeää samanaikaisesti on luonnollisesti se, että meillä on tiukat, mutta humaanit palautuskäytänteet. Toimimme oikeudenmukaisesti ja nopeasti joko välitön palauttaminen tai integroituminen. Viime vuonna vain hyvin pieni osa näistä ihmisistä palasi kotimaihinsa. Ja kuten te kerroitte, tähän kuuluu myös Länsi-Balkanin maat ja sitten maat kuten Mali, jossa palau, aste on noin 4,5 prosenttia. Tätä on parannettava, joten meidän täytyisi käyttää enemmän resursseja niiden ihmisten suojelemiseksi, jotka sitä tarvitsevat arvostamme komission työtä myös tällä alalla. Edistyminen on välillä hyvin turhauttavan hidasta, mutta sitä on Etiopian, Gambian, Kiinean ja Bangladeshin kohdalla. EU on äh, antanut äh, suuren taloudellisen paketin, jotta ollaan voitu auttaa näitä alkuperä- ja transitmaita ja sitä kautta olemme kyenneet auttamaan ainakin joitain katastrofaalisia tilanteita Libyassa. Mutta olkaamme rehellisiä, paljon paljon enemmän tarvitaan. Ja nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä alirahoitetaan turvallisuuden ja maahanmuuton aloja. Me haluamme rahoitusta, joka vastaa niitä tarpeita, joita tällä alalla on, ja että tuemme maita niin, että ne voisivat kitkeä nämä alkuperäsyyt. Meidän tulee käyttää rahojamme oikein, ei ainoastaan kehitysrahastojen kautta, vaan tarkoitus on myös siinä, että meidän tulee kehottaa eurooppalaisia yrityksiä investoimaan kehittyviin maihin. Edustaja Grappini. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să vă spun la mulți ani, Puheenjohtaja, hyvää uutta vuotta teille ja kaikille kollegoille ja kaikille vieraille. Uskoakseni meillä olemme todellakin aloittaneet tämän vuoden hyvin äh, voimakkaasti. Tämä keskustelu oli mielenkiintoinen. Simon oli erittäin optimistinen. On tietysti mukavaa, että voitte tilastolla osoittaa, että tilanne on parantumassa. Kuitenkin, kun kuuntelin kollegojen mielipiteitä, niin, niin näyttää siltä, että on yhä enemmän epäselvyyksiä. haluaisi äh, nyt lisäillä kovinkaan paljon siihen, mitä kollegat ovat sanoneet, mutta voisitteko te sanoa, onko kaikki, mitä tähän mennessä on kuviteltu turvapaikkajärjestelmän osalta, ajatellen kaikkia ongelmia, uskotteko, että kaikki nämä ongelmat, että kaikki jäsenvaltiot näkevät ongelmat samalla tavoin? Tehän sanoitte, että jäsenvaltioidenkin tulisi rahoittaa hankkeita. Onko meillä jäsenvaltioita selkeä? lausuma-asiasta. Onko neuvostolle sekä lausuma tästä asiasta? Tehän sanotte jatkuvasti, että jäsenvaltion tulisi osallistua tähän konkreettisesti, mutta mitä ei kuitenkaan tapahdu. Sitten puhuitte Euroopan ja Turkin välisestä järjestelystä. Mitä ovat komission odotukset Turkin ja Euroopan unionin välisistä suhteista ennen kaikkea tällä alueella? Ja sitten vielä viimeinen kysymys, jonka kollegani otti jo esille. Nimittäin kun turvapaikkajärjestelmä jälleen tulee uudelleenjärjestelyn kohteeksi, pitää myöskin varmistaa turvallisuus. Uskotako, että on selkeitä menettelyjä, jotka liittyvät maahanmuuttajien vastaanottoon, niin että voidaan tehdä selkeä ero talous syistä maahanmuuttavien ja muiden henkilöiden välillä, jotka todellakin tarvitsevat turvapaikkaa. Onko olemassa selkeä järjestelmä tähän? Kiitoksia uskoakseni. Siinä, mitä juuri kuulemme, on kiitettävää, mutta kuten usein, meidän täytyy keskittyä nyt kysymyksiimme. Yksi näistä on se, onko komissiosta mieltä, että tässä EASan ja rajavartion talousarvioosuudet ovat tasapainossa. Vaikuttaa, että me pyydämme yhä enemmän näiltä uusilta virastoilta ja Luonnollisesti palautuksethan eivät kuulu eurooppalaisen turvapaikanhakujärjestelmään, kun keskustelimme tästä paketista. Tuo direktiivi ei koskaan kuulunut pakettiin. Eli voimmeko me nyt todeta, että näillä virastoilla on riittävä rahoitus, jotta ne voivat jää, hoitaa turvapaikkajärjestelmään liittyvät tehtävänsä vai onko tässä tietyllä tavalla nyt vain ähm, paisuteltu asioita ja annettu vastuuta takaisin Kreikkaan, että maahanmuuttoa hoitavat virastot voisivat tehdä muuta työtä. Eli tämä koski siis budjettia tämä kysymys. Ja on hienoa, että nyt siirrytään eteenpäin ad hoc ratkaisuista. Tarkoittaako tämä esimerkiksi äh, Turkin järjestelyjen sijaan sitä, että järjestelystä tulisi virallinen, niin että Euroopan parlamentti pääsisi tähän keskusteluun mukaan, vai jatkammeko me yhä näitä epävirallisia järjestelyjä sen sijaan, että muuttaisimme nuo sopimukset muodollisemmiksi ja eri sääntöjen mukaiseksi. Tarkoitan nyt niin, että kaikki toimielimet, myöskin parlamentti, olisivat mukana niissä. Ja sitten lopultakin luonnollisesti aluksi todettiin ihmisten liikkuvuudesta Libyasta eteenpäin. Tästä meidän pitäisi olla tyytyväisiä, mutta jälleen kerran voimme pohtia Libyan hallinnon roolia. Kuinka nämä siirrot äh, tullaan valvomaan, ottaen huomioon esimerkiksi se, mitä olemme Gambiassa nähneet tapahtuvan. Siellä on suuri ristiriita sen välillä, mitä ihmisille Libyassa kerrotaan ja mitä he todella saavat, kun Gambian palaavat. Eli valvotaanko tätä ja raportoidaanko asiasta? Thank you very much, Jean and Birgit Kiitokset ja sitten Birgit Sippel, ole hyvä. Thank you, Chair, and as Kiitos puheenjohtaja. Kuten monet kollegat jo mainitsivat, niin en palaa tähän valkoiseen elefanttiin huoneessa. Vaan toisen asian, joka on hyvin tärkeä. Meidän täytyy olla selkeämpiä siitä, mitä me puhumme. Ne ihmiset, jotka pakenevat poliittisia syytöksiä, kidutusta, sotaa, Näillä ihmisillä on oikeus saada suojelua, heillä on oikeus turvapaikkastatukseen. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Mutta on myös monia ihmisiä, jotka pakenevat puuttuvia mahdollisuuksia, huonoja asuinoloja ja niin edelleen. Ja minusta tämä ei anna mahdollisuutta turvapaikkastatukseen. Eli meidän täytyy miettiä, miten me voimme varmistaa, että voimme palauttaa nämä ihmiset kestävällä tavalla ja minkälaista yhteistyötä tarvitaan, että nämä kansalaiset eivät yhä uudelleen yritä päästä Euroopan unioniin ilman, että heillä kuitenkaan mitään mahdollisuutta tänne tulla, jäädä. Joten konkreettinen kysymykseni komissiolle, mitä te valmistelette eri pääosastojen välillä, koska te mainitsitte jo, että se, että puhutaan vain kehitysavusta tai oikeudellisista, laillisista keinoista tulla maahan, ei riitä. Me tarvitsemme toisia vastauksia. Miten me voimme muuttaa, pitääkö meidän muuttaa esimerkiksi taloudellisia kumppanuussopimuksia tai jotain muuta? Onko mitään, millä saisimme aikaan pitkäaikaisen ratkaisun ja saisimme oikeata yhteistyötä alkuperämaiden kanssa vai puhummeko vain tästä pienistä ratkaisun poikaisista, jotka eivät tuo lopullista ratkaisua? Ja lopuksi vielä Sofi Netfeld. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja hyvää uutta vuotta kaikille. Tehdään vuodesta 2018 se vuosi, jolloin me lopultakin saamme aikaan todellisen tehokkaan tehokkaat humaanit järjestelyt sillä, miten suhtaudutaan muuttoliikkeeseen. Se voisi upeaa. Mitä tulee tähän kuuluisaan norsuun täällä salissa? asia on niin, että kun kun on kysymys maahanmuuttopolitiikasta ja turvapaikkapolitiikasta, ei ole olemassa mitään neuvostoa. Kysymys on 28 jäsenvaltiosta, jotka pyrkivät olemaan toinen toistaan tiukempia ja pyrkivät siirtämään toisilleen, toisaalta toiselle tätä kuumaa perunaa, eivät ole tippakaan kiinnostuneet faktoista tai ratkaisujen löytämisestä siksi, että on voitu jo useita kertaa todeta tässä talossa ja komissiossakin, että asioita ei voida tehdä. Kyllä, näin voitaisiin kuitenkin tehdä. Kyllä tämä voidaan saada aikaan. Se, että esitetään, esitetään pelkästään lehteriä varten, on tietysti paljon helpompaa. Täällä on sanottu jo monia asioita, mutta se, että pannaan ylipäätään voimaan se, mitä on jo olemassa. Me olemme nyt uudistamassa turvapaikkapakettia, mutta mitä tulee sitten niihin sääntöihin, jotka ovat jo olemassa ja niiden toimeenpanoon? Enkä puhu pelkästään turvapaikkapolitiikasta, vaan myöskin perusoikeuksista, koska ei minun tarvitse varmaan ruveta täällä kertoa täällä näille ihmisille, että me tiedämme, että on hallituksia, jotka eivät katso, että heitä sitovat perusoikeudet Euroopassa silloin, kun he toteuttavat maahanmuuttopolitiikkaa, eh, turvapaikkapolitiikkaa tukikorjaa. Ja meidän pitäisi kenties komission ja parlamentin olla vähemmän ujoja siinä, miten tiedotamme maahan muuttoliikepolitiikasta, koska kun me teemme sen, niin me, me, voimme, puhua, me voimme aina vain puhua siitä, että se on ongelma. Katsokaapa ystäviämme toisella puolella rapakkoa. He ovat, heidän menestyksensä perustuu maahanmuutolle. Miksi me aina automaattisesti lähden liikkeelle, että maahanmuutto on ongelma? Sitä pitää hallita, kyllä ratkaisu on löydettävä, mutta on myös menestystarinoita ja myös hyötyä. Ne on syytä mainita myös herra Morgius puhui siitä, että väärinkäytetään turvakajärjestelmää ja muut ottavat sen esille. Totta kai me tarvitsemme laillisia väyliä työvoiman maahanmuutolle. Ihmiset voivat muuttaa maahan, hankkia toimeentulonsa siellä, eivät ole rikollisia. Eikä nyt ole rikos se, että haluaa, että perhe elää parempaa elämää. Ei se ole rikos, mutta totta kai maahanmuuttoa pitää hallita. Se on selvää. Silloin ihmisille pitää antaa mahdollisuus ja meidän parlamenttina pitäisi myös olla hiukan itsekriittisempiä, koska me usein hukkaamme tilaisuuksia luoda tällaisia mahdollisuuksia. Ja, ja lopuksi olen täysin yhtä mieltä Jean Lambertsin kanssa, että ei mitään epävirallisopimuksia enää. Meillä on olemassa juriset välineet, jotka liittyvät palautukseen muuhun. Libya on mainittu, on ilo kuulla, että viimeinkin jotakin tapahtuu – ja että joitakuita ihmisiä edes todella pelastetaan, mutta Kreikan saarista ei ole puhuttu ollenkaan. Yhä useampia ihmisiä on siirretty saarilta, mutta he on edelleenkin tuhansia ihmisiä, jotka ovat juuttuneet saarille todella surkeisiin, häpeällisiin olosuhteisiin. Euroopan unionissa – puhtaasti poliittisista syistä, ei mistään muista syistä. Ei siksi, että mekä me logistisesti pystyisi siirtämään ihmisiä pois sieltä. Kysymys on poliittisista syistä. Aiommeko vain nyt sulkea silmämme siltä, että on ihmisiä, jotka ovat surkeissa olosuhteissa, joilla on nälkä, jotka palelevat, jotka ovat masentuneita ja tekevät itsemurhia, vai haluammeko pelastaa tai korjata tilanteen? And before, um, Simon and Mr. Nicholas. Kiitos ja ennen kuin Saimina ja Nikolai vastaavat, niin pyytäisin, että jäätte myös seuraavaa asiaa varten, joka on äh, vastaavasta aiheesta, joten olkaa ystävällistä jääkää paikalle. Sitten herra Saimonille vielä. Ähm, minua kiinnostaisi, koska kollegat ovat olleet hyvin pessimistisiä äh, liittyen heidän työhönsä kolmikantaneuvotteluissa, joka on kovaa työtä, on kovaa äh, vastata neuvoston toimii näissä trilogeissa. Haluaisin kysyä teiltä, jos puhutaan esimerkiksi sinistä kortista, jos ajatellaan sitä itsessään, sehän ei kuitenkaan sinällään ole se kaikkein tärkein lainsäädäntö, äh, asia itsessään, mutta kuten äh, edustaja Kienge sanoi, niin ei meillä ole mitään muuta oikeudellista, laillista keinoa tulla kuin tämä mahdollisuus. se sanamuoto, mitä te käytitte, oli hyvin optimistinen. Onko tälle syytä tälle optimismille? Koska minä en usko, että parlamentti olisi kyennyt tekemään yhtään sen enempää työtä eikä kattavampi. Ymmärrättekö te, ja että olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa. Tämä on ihan tällainen oppikirjaesimerkki mutta ihan rehellisesti sanoin, minä olen puheenjohtaja, eli en tässä nyt voi olla rehellinen, mutta viittaan tässä nyt vain siihen, mitkä meitä odottaa, ja tämä meitä nyt odottaa toisella puolella. Jos me emme kykene hoitamaan tätä, niin olemme pulassa. Mutta onko teillä optimismi, siis mihin tämä optimismi perustuu, kun puhuitte Bulgariasta puheenjohtajamaana? He eivät ole täällä paikalla, joten sanokaa ihan mitä haluatte. Ja sitten ihan äh, lyhykäisesti nopeasti sisäisistä siirroista. En ole samaa, tai en väitä, äh, että äh, numerot olisivat väärin, mutta, mutta ne luvut, joita te esittelitte, täyttävätkö jäsenvaltiot velvoitteensa ja, ja ymmärrän toki nämä luvut, mutta olen tästä huolissani ja siksi esitän tämän kysymyksen. Okay, um, a lot of questions there. Let me try and do my best. Tässä olikin paljon kysymyksiä. Minä pyydän tekemään parhaani ja pyrin vastaamaan niihin kaikkiin. Voisin aloittaa edustaja Kiengestä. 8. tammikuuta oli meille hyvin tärkeä muistutus siitä, että Välimerellä mikä tahansa menetty ihmishenki on yksi liikaa. Me olemme vasta kahdeksan ruumista löytäneet, mutta on melkoisen uskottavia tietoja 64 mereen hukkuneesta tammikuun alussa. Me voimme kuitenkin uskoakseni olla positiivisia. Yli 620 000 henkilöä on viime vuosina mereltä pelastettu ja ihmishenkiä on menetetty vähemmän ja vähemmän. Täytyy kuitenkin olla varovaisia, kun pyrimme pelastamaan ihmishenkiä. Voisin sanoa muutaman sen, joka vastaten myöskin edustaja Intveltin kysymykseen oikeudellisesta menettelystä. Me pyrimme tässä yhteydessä tekemään hyvin paljon töitä jäsenmaiden kanssa, saattamaan jäsenmaat yhteen ja saamaan heidät kohtaamaan todellisuus, kun kumppaneille kerrotaan, että kaikissa olosuhteissa täytyy välttää se, että näistä maista laittomasti ihmisiä lähtee Euroopan unioniin käyttämättä laillisia mahdollisuuksia. Ellei me nyt voi kertoa, mitkä nämä lailliset mahdollisuudet ovat, olemmekin pulassa tuossa keskustelussa. Me olemme pyrkineet tässä toimimaan melkoisen kunnianhimoisesti. En tiedä onnistummeko me, mutta syyskuussa käynnistymme ajatuksen siitä, että jäsenmaat yhdessä kokoontuisivat yhteen ja toteaisivat, että tarvitsemme tiettyjä kumppaneita ehkäpä Pohjois-Afrikasta. Siellä voisi olla henkilöitä, jotka ovat päteviä. Heillä on sellaista pätevyyttä, jota meidän työmarkkinoilla me tarvitaan. Meillä voisi olla maahanmuuttokumppanuutta, mutta tarvitsemme vastaavaa myöskin Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa. Tässä yhteydessä Gambia, Guinea, ehkä Niger voisivat olla näitä maita. Voisimme todeta noissa maissa, että Tämän kaltaisia tietynlaisia kykyjä tarvitsemme Euroopan unionissa ja voisimme kertoa, että me haluaisimme omat tarpeemme yhdistää heidän tarpeisiinsa ja eh, me voisimme oikein laillisia tapoja avata eh, noiden maiden kansalaisille tulla töihin Euroopan unioniin. Meidän täytyy keskustella nyt jäsenmaiden kanssa ja nähdä, kuinka moni niistä olisi valmis tekemään yhteistyötä. Ja sitten tulevien kuukausien aikana meidän pitäisi eh, käynnistää tämä työ toivottavasti toukokuussa. Minä ja kollegani, jotka tekevät töitä järjestelmän parissa, voisimme palata tänne myöhemmin kertomaan siitä, kuinka työ etenee. Ja ehkäpä me tarvitsisimme jonkin verran lisärahoitusta, jotta voisimme rohkaista jäsenmaat yhdistämään voimiaan. On melkoisen outoa tai mielenkiintoista riippuen näkökulmasta se, että tämä riippuu suuresti kansallisesta tasosta, mutta eh, ei toteudu sellaisella järkevällä tavalla, joka vahvistaisi toimintamme vaikutuksia. Ja tämä on sitä, miten, mihin me viittaamme edustaja Kingi tuossa asiankirjassa. Voin kertoa vielä enemmän kokouksen jälkeen, jos tämä teitä kiinnostaa. Sitten edustaja Niedermayen kysymys. Olette aivan oikeassa. Periaatteessa olemme jo kaikessa mielessä tämän viraston suhteen neuvoston ja parlamentin välillä saaneet sopimuksen aikaan viime kesänä. Nyt meidän tulisi tarkastella sitä, että Eurodac Ehdotus saadaan maaliskuun mennessä hyväksyttyä. Tämä tekisi nimittäin mahdolliseksi virastolle rakentaa kapasiteettien pätevyyttä niin, että se olisi valmis. Ja niin heti kun uusi eurooppalainen järjestelmä käynnistyy, kun uusi Dublin on olemassa, ja tämä virasto saisi lentävän lähdön. Tämä liittyy myöskin edustaja Intveltin kysymyksiin. Tämä riippuu Dublinin sopimusta. Meillä tulee olemaan sen mukaisesti valvontamahdollisuuksia. Ja jäsenmaiden tulisi todellisuudessa toteuttaa se, lainsäädännössä määrätään. Näinhän ei tapahdu välttämättä tällä hetkellä. Ja sitten Peter, tämä liittyy siihen, mitä edustaja Hintveld sanoi, olisi melkoisen epäreilua moittia Viroa puheenjohtajan maana. Se teki ponnistuksia, mutta yksinkertaisesti jäsenmailta ei muilta saatu riittävää tukea, että oltaisiin voitu siirtyä eteenpäin. Tämä optimismi ehkä nyt kumpuaa parin viikon joululomasta, mutta suoraan vakavammin sanottuna päättäjätasolla on nyt sellaista sitoumusta ja ymmärrysasiasta, että me tarvitsemme Dublinin järjestelmän yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän, jotta meillä olisi kestävä hallinnoitavissa oleva pitkän aikavälin turvapaikan hakujärjestelmä, joka ei perustu ad hoc toimiin. Tästä syystä meillä nyt on mahdollisuus onnistua. Ja näiden johtajien agenda, kuten meidän omakin agendamme käsitteli mahdollisuuksia, mutta tämän jälkeen meillä tulee olemaan hyvin paljon työtä. Neuvoston puolella tämä tulee olemaan melkoisen erilaista keskustelua avainkysymyksistä kuin täällä parlamentissa, kun te hyväksyitte kantaneet. Tämä tulee olemaan melkoisen vaikeaa keskustelua, kun nämä kaksi asiaa pyritään yhdistämään. Sitten edustaja Spinelli, en halua antaa sellaista mielikuvaa, että ähm, laittomien maahantulijoiden määrän vähentyminen tai palautusten kasvattaminen on humanitaarinen edistysaskel. Kuitenkin se on avain äh, holistisessa maahanmuuttopolitiikassa. Se pyrkii varmistamaan sen, että suojelua tarvitsevat henkilöt saavat äh, suojelua äh, uudelleen sijoituksen kautta, eikä siksi, että he maksaisivat ihmissalakuljettajille laittomasta saapumista Euroopan unioniin. Ja haluaisin myöskin aivan selkeästi todeta, että mitään palautuksia ei tapahdu Euroopan unionista Libyaan. Tällaista ei tapahdu. Sen sijaan me kyllä teemme töitä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, UNHCR ja IOM kanssa, jotta voisimme varmistaa sen, että vapaaehtoinen paluu arvokkaan pakuu, ta, paluu paketin kanssa on mahdollinen niille ihmisille, jotka haluavat päästä pois Libyasta ja palata kotiin. Kyseessä ovat siis ne ihmiset, jotka eivät kansainvälistä suojelua tai turvapaikkaa Euroopan unionista hae. Turvapaikanhakijoiden kanssa jälleen kerran teemme YK eh, edustusten kanssa töitä. Kyseessä on se, että Libyasta Nigeriin äh, siirretään ihmisiä ja sitten uudelleen sijoituksen kautta sieltä eteenpäin, mutta kukaan ei palauta Euroopan unionista ihmisiä Libyaan. Nigeria sen suhteen minä en pysty parhaan mahdollisella tavalla omaan ehkä jäsenmaiden sotilaallisia operaatioita, mutta me pyrimme Nigerin viranomaisten kanssa tekemään töitä, jotta voisimme kasvattaa heidän kapasiteettiaan puuttua salakuljetusrenkeihin, erityisesti niihin, jotka salakuljettavat haavoittuvaisia ihmisiä. Ja me olemme myöskin investoineet melko paljon, jotta saisimme avainalueella kuten Agadashissa, muita mahdollisuuksia ihmissalakuljettajille taloudellisesti luotua. Tämä on yksi niistä syistä, joiden vuoksi olemme nähneet Libyan Nigerissä tulevien ihmisten määrän vähenevän melko paljon. Eräiden arvioiden mukaan 70 000 7 000 kuukausista on vaikka arvioit ovat vaikeita tehdä. Sitten edustaja Metsolan kysymys. Tämä liittyy myöskin edustajien Sipeli ja Intvält puheenvuoroihin. Uskoakseni yksi avainseikka, joka tulisi nähdä e- edistyksen suhteen, on investointisuunnitelma. Tarkoituksena on 44 miljardia investointia ennen kaikkea yksityiseltä sektorilta saada suunnattua Afrikkaan. Ja tämä luomaan hyvin suuren määrän työllistymismahdollisuuksia tämän ohjelman suhteen olisi hyvä saada edistystä aikaan nopeasti. Voin palata sitten muihin asioihin myöhemmin. Edustaja Grappini, onko Euroopan unionin turvapaikanhakujärjestelmä täydellinen? Ei todellakaan. Kaukana siitä voisin antaa muutamia esimerkkejä. Jos tarkastelette esimerkiksi afganistanilaisten saamien myönteisten päätösten määrää eri jäsenmaissa Euroopan unionissa, tämä vaihtelee 99 99 prosentista nollaan prosenttiin. Emme voi samaa järjestelmää vaatia kaikille Euroopan unionille, mutta tässä on hyvin suuria eroja järjestelmän toteutumisessa ja myöskin äh, Eräissä jäsenmaissa turvapaikkahakemus voi viedä käsittelyssä muutaman kuukauden toisissa maissa useamman vuoden ja menettelyn laatu vaihtelee. Nämä ovat sellaisia asioita, joita yhteydessä eurooppalaisessa turvapaikanhakujärjestelmässä tulisi käsitellä, kuten myöskin yhteistä säätökirjaa, sillä ellei meillä näin ole, me luomme vain kimmokkeita turvapaikkashoppailulle ympäri Euroopan unionia ja tämä vaarantaa koko järjestelmän toimimisen. Sitten kysymys, joka liittyy Euroopan unionin ja Turkin järjestelyyn. Minä rajoitan nyt vastaukseni maahanmuuttoosioon. Minä olen melkoisen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionin ja Turkin välinen sopimus tulee tulevaisuudessakin toimimaan ja että me näe valtavaa kasvua Turkista saapujien määrässä Euroopan unioniin. Edustaja Lamberts, onko EASan talousarvio-osio äm, oikean kokoinen verrattuna raja- ja rannikkovartiostoon. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että Frontex on jo antanut lisää mahdollisuuksia virastoille. Peter on turvapaikkakysymyksiä käsitellyt turvapaikkaviraston osalta myöskin Tuleeko tämä vaatimaan nyt lisärahoitusta turvapaikanhakuvirastolle, koska sillä on uusia tehtäviä, uusia vastuuta, lisää vastuuta valvonnassa ja tuen tarjoamisessa. Nämä ovat samankaltaisia tehtäviä kuin eurooppalaisella raja- ja rannikkovartiostolla. Kuitenkin haluaisin todeta, että syy sille, että meillä ei vielä virastoa ole ja vielä yhä jäsenmaat tarjoavat tietynlaista sisäisten siirtojen tukia. Tämä liittyy siihen, että meidän täytyy vielä tarkastella EASan etulinjassa erityisesti Kreikalle ja Italialle tarjoamaa tukea ja sen toteutumista. Uskoakseni Euroopan parlamentilla on Turkin järjestelyn osalta roolinsa. Te olette nyt yhteisessä ohjausryhmässä ollut jo mukana. Tämä liittyy kolmen miljardin tukiosioon, eli kaikkia parlamentin valtuuksia tullaan täysin kunnioittamaan. Miten sitten tulee tämän jakson jälkeen? Suurin osa toimistamme on tehty IOM kanssa yhteistyössä ja paluun jälkeen yksi vastuistamme on paluuta paluun seuranta. Nämä ovat sellaisia asioita, joita olemme tarkastelleet esimerkiksi Libyaan palanneiden henkilön osalta ja me pyrimme ähm, niiden kautta saamaan paremman kuvan tilanteesta. Edustaja Sipel, olette varmaankin melkoisen oikeassa, kuten te ja edustaja Intveld totesitte. Meillä on pari mahdollisuutta. Voimme nähdä maahanmuuton uhkana tai mahdollisuutena. Maahanmuutto ei tule katoamaan. Ja siksi uskoakseni meidän pakkomme ja velvollisuutemme on nähdä maahanmuutto mahdollisuutena ja tehdä töitä kumppaneidemme kanssa niin, että voisimme hoitaa asian tehokkaasti. Tämä liittyy sekä ulkoiseen investointisuunnitelmaan että laillisten maahantulomahdollisuuksien tarjoamiseen, suojeluun ja siihen, että lisäämme entuudestaan laillisia keinoja tulla töihin Eurooppaan niille, jotka haluavat elämänlaatua parantaa. Meidän täytyy tarkastella työtämme. Me olemme tehneet jo hyvin paljon kaupan alalla tiettyjen kimokkeiden suhteen, ja meidän pitäisi myöskin maanviljelystuotteiden osalta saada edistystä aikaan. Tiedän, että tämä on jotakin, mitä kehitysyhteistyövaliokunnassa tarkastellaan. Ja täydestä sydämestäni toivon, että saamme voimaan sen, minkä puolesta tekin vetositte tämän holistisen lähestymistavan, jotta voisimme tehdä yhteistyötä Afrikan kumppaneidemme kanssa. Sitten edustaja Intvelt kysymyksenä koskien siitä, mitä teemme jo olemassa olevien sääntöjen toteutumisen vuoksi. Ehkäpä tämä ei ole saanut kovinkaan paljon huomiota lehdistössä, mutta samana päivänä kun tämän tiedonannon julkaisimme, me otimme Puolan, Tsekin tasavallan ja Unkarin ja veimme niiden kieltämyksen toteuttaa sisäisiä siirtoja tuomioistuimen ja Unkarin, mikä mielenkiintoista myöskin turvapaikanhakujärjestelmä ja transit-aluejärjestelmän suhteen, sillä heidän järjestelmänsä selkeästikään ei ole Euroopan unionin säännöstön tasalla. Me yhä seuraamme tilannetta ja meillä on muitakin pilottihankkeita – joiden yhteydessä meillä on samantapaisia, hiukan erilaisia huolia eräiden jäsenmaiden kohdalla. Se, että Dublinista ei ole sovittu, ei tarkoita, että saa ikään kuin ilmaisen kyydin, eikä tarvitse sääntöjä noudattaa, aivan päinvastoin. Kreikkaan ja Kreikan saareen liittyen me olemme tehneet äh, vahvasti töitä viime kuukausina kreikkalan viranomaisten kanssa ja me olemme saaneet äh, jo hyvin paljon tukea, yli 1,3 miljardia euroa Kreikan viranomaisille. Emmekä ole säästelleet ponnistuksiamme. Yksi käytännön esimerkki on se, että olemme siirtäneet äh, vuokrattuihin asuntoihin ihmisiä saarelta leiriolosuhteista, sillä talvi on tulossa. Ja haluaisin todeta, että hyvin nopeasti Kreikan täytyy alkaa palauttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä Turkkiin Kreikasta. Näin ei ole vielä tapahtunut eri syistä ja tämä luo liikaa painetta Kreikan saarille mielestäni. Sitten lopultakin kysymys koskien tuota viimeistä kohtaa, sininen kortti ja optimismi. Uskoakseni optimismini tulee siitä, että hyvin korkealla tasolla jäsenmaissa on tunnustettu nyt se, että se, ettei meillä ole mitään eurooppalaista yhteistä turvapaikanhakujärjestelmää, ei ole kestävä tilanne. Ja uskoakseni tämä ymmärrys tulee luomaan liikevoimaa, joka saa sinisenkin kortin toteutumaan. Mutta jossakin vaiheessa jäsenmaiden täytyy myöskin tunnustaa se, että jos me haluamme todella edetä eteenpäin ja saada enemmän Eurooppaa näille alueille ilman yhteistä äh, tunnustusta, on vaikea edetä näillä aloilla aivan oikein. Te totesitte, että meidän pitäisi harmonisoida enemmän ja enemmän Euroopan unionin tasolla myöskin korostaa sitä, mitä me teemme. Mitä sitten tulee mm, sisäisiin siirtoon, nämä määrät ovat pieniä, mutta olemme nähneet äh, menestystarinoitakin. Kuitenkin määrät ovat hyvä pieniä ja en ole ihastunut tähän 75 prosentin kynnysarvoon. Italia tarvitsee yhä apua nykyisinkin. Raja-alueiden jäsenmaat tekevät valtavan päärän töitä kaikkien 28 eteen. Ja niiden pitäisi voida tietää, että kriisin sattuessa apua on tulossa ja apu on lähestulkoon automaattista. Kiitoksia. Kiitokset. No, teillä oli hyvin äh, paljon äh, myös äh, kysymyksiä, mutta Nikola tässä suostui, että hän ei enää käytä aikaa vastauksiin, koska meillä on täällä vieraat jo odottamassa, jos seuraavat puhujat tulisivat tänne eteen jo. Ja hyvät kollegat, olkaa ja jääkää myös tähän kohtaan. Ja kiitän teitä erittäin paljon Simon ja Nikola. Kiitokset erittäin paljon tästä hyvin kattavasta vastaus- ja kysymysvuorosta. Um, first of all, um, apologies to our guests um, for um, the late start of this item. Niin kollegat, pyydän anteeksi, äh, että tämä aihe alkoi liian myöhään ja toivon, että voitte jäädä tänne. Arvostaisin sitä kovasti. Esittelen tämän asian ennen kuin vieraamme saa puheenvuoron. Eli tässä on kysymys tästä 20 äh, toimintakohtaa äh, maailmanlaajuisen sopimuksiin Mehän tiedämme, että meillä on vahvat suhteet äh, tämän valiokunnan ja pyhän istuimen välillä. Me aloitimme tämän jo ennen Paavi Fransistuksen ensimmäistä lausuntoa äh, parlamentissa huht- maalisku- marraskuussa. Ja olemme seuranneet, äh, mitä pyhä istuin puhuu. Me aiomme nyt keskustella isä Fabio Baggion kanssa, joka vastaa nimenomaan maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksistä. Ja koskapa meillä on tässä nyt ajasta pulaa, niin annan puheenvuoron suoraan isä Fabio Baggiolle, niin että hän esittelee tämän 20-kohtaisen asiakirjansa. Olette lämpimästi tervetuloa ja toivon mukaan ehdimme ottaa sitten vielä kysymyksiä teidän esityksenne päälle. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää tästä ystävällisestä kutsusta, jonka mielelläni tulen vastaan. Mielelläni tulen esittelemään näitä 20 toimintakohtaa, jotka koskevat maahanmuuttajia, pakolaisia. Äh, haluamme tehdä yhteistyötä tässä äh, prosessissa. Vuonna 2008 toista yhteisen sopimuksen eteen ja olen myöskin äh, valmistellut erilaisia huomioita. Paavi Franciscus äh, on ähm, luomassa kattavaa ohjelmaa. Tarkoituksena on äh, saada pyhä istuin ähm, auttamaan maahantulijoita ähm, ja heille suunnattuja palveluja. Meillä on erilaisia tuki mahdollisuuksia kuitenkin ottaen huomioon se vakava kriisi, joka on olemassa humanitaarinen kriisi maahanmuuttoilmiön vuoksi. Tämä johtuu erilaisista luonnonkatastrofeista. Saa meidät erityisesti kiinnittämään huomiota kipeisiin kirjallisiin kysymyksiin, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tässä yhteydessä me olemme tarkastelleet maahanmuuttajia ja pakolaisia ja pyhän istuimen mahdollisuuksia. Meillä on pakolaisia ja turvapaikanhakijoita maailmassa ja he tarvitsevat sitä, että kirkko täyttää pakolaisille antamansa lupauksen, kuten pyhä isä on todennut tämä vaatii uskottavaa, tehokasta toimintaa maahanmuuttajien ja pakolaisten avuksi kun tarkastamme konkreettista tilannetta, ähm, katolinen kirkko pyrkii Jumalan kanssa tukemaan äh, sen työssä erityisesti äh, niitä, jotka kärsivät ja köyhiä ihmisiä. Me pyrimme ennen kaikkea alueellisella, paikallisella tasolla ja kansainvälisesti tukemaan ihmisiä ja koko maahanmuuttoketjun eri vaiheissa heitä auttamaan eri tavoin pyrimme auttamaan niitä, jotka ovat joutuneet eh, pakosalle tai jotka, joiden oli pakko lähteä kodeistaan. Eh, meillä on erityistä pastoraalista apua ihmisille. Me eh, näemme nyt kaikkein suurimman lähihistorian muuttoliikkeen ja kirkko pyrkii pakosalle lähtien niiden ihmisten ja kasvallisen yhteisön äm, rinnalla toimimaan. Seuraava kuva me pyrimme tukemaan äm, erilaisia luonnonkatastrofeja, väkivaltaa ja muita kriisejä kohtaavia perheitä. Meidän täytyy myöskin tunnistaa, että maasta lähtö on inhimillinen reaktio kriisiin ja osoittaa sisäsyntyistä jokaisen ihmisten toivetta voida elää onnellisesti ja nauttia paremmasta elämästä. Tämä todellisuus myöskin liittyy hyvin tärkeisiin materiaalisiin ja henkisiin tarpeisiin ja ihmisten välisiin suhteisiin ympäri maailman tässä kriisissäkin. Me voimme löytää tehokkaita yhteisiä vastauksia. Kirkko haluaa tehdä kansainvälisen yhteisön kanssa yhteistyötä, jotta se voisi ryhtyä tehokkaisiin ihmisen arvon, oikeuksien ja vapauksien suojelutyöhön mukaan lukien Ähm, pakolaisiksi joutuneet sisäiset pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Äh, yhteinen ähm, toimintamme koskee kahta alaa, äh, pakolaisia ja maahanmuuttajia. Meillä on pyrkimys saada yhteinen vastaus kansallisen yhteisön kanssa aikaan ja jakaa vastuu. Monen aikaan kirkko on tuonut kantansa eteen. Nämä liittyvät Global Compact-sopimukseen. Sillä on hyvin pitkä kokemus tällä alalla ja lopultakin me pyrimme tukemaan maahanmuuttajien pakolaisten tilannetta ja Vatikaani on episkopallisessa kokouksessa käsitellyt tätä asiaa ja seuraavat 20 toimintakohtaa määritellyt tämä perustuu pyhän isän toivoon ja hyvin käytänteisiin ja katolinen kirkko pyrkii näin vastaamaan pakolaisten ja maahanmuuttajien tarpeisiin kirkko ei näitä ratkaisuna, vaan ähm, sarjana pohdintoja. Äh, katolilaiset voivat niitä käyttää ja syventää ja syventää näin dialogiaan eri ähm, hallitusten kanssa Global Compact-sopimuksen tiimoilta. Meillä on erilaisia tehokkaita toimia, jotka yhdessä voivat olla ähm, haasteeseen vastaus. Päivi Franciskuksen toivon mukaisesti me toimme neljän verbin ottaa vastaan, suojella, ottaa mukaan, integroida mukaisesti. Tarkoituksena on lähteä siitä, mikä tällä hetkellä on mahdollista ja edetä kohti lopullista tarkoitustamme sitä, että meillä olisi yhteinen koti, joka ottaisi kaikki mukaan ja me haluaisimme antaa ohjeita kaikille poliittisille toimijoille. Kaikkien täytyy olla mukana, että voisimme parantaa maahanmuuttajien, pakolaisten, sisäisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden roolia ja kaikkien haavoittuvaisempien tilannetta. Meillä on maahanmuuttoliikkeessä aina monia erilaisia maahanmuuttovirtoja, sitä ottaa huomioon. Meillä on pakolaisia ja heidän tarpeensa ovat ja tilanteet ovat erilaisia. Meidän täytyy ottaa keskustelussa huomioon tämä ja pyrkiä mahdollisimman suuren harmoniaan Global Compactin yhteydessä. Meidän täytyy pyrkiä toimimaan niin, että vaikutamme todella ihmisten elämään ja meidän täytyy näihin tavoitteisiin liittää seurantajärjestelmä. Meillä on 20-kohtainen toimintasuunnitelma Ähm, joka, kohtaa, joka tähtää siihen, että vuonna 2018 tämä Global Compact-sopimus saadaan hyväksyttyä toimimaan. Paavi Franciscus pohjaa näille äh, ajatuksille ja haluamme tehdä äh, kansainvälisen yhteisön kanssa yhteistyötä, että Global Compact saataisiin toteutettua. Tässä yhteydessä haluamme äh, tuoda esiin sen, kuinka tavoitteemme liittyvät Euroopan unionin tavoitteisiin. En nyt luettele kaikkia näitä kohtia. Te olette saaneet jo asiakirjan. Voitte tarkastella näitä yhtenäväisyyksiä asiakirjasta itse, ottaen vastaan ihmisiä, parantaa heidän turvallisuuttaan. Tämän päätöksen täytyy olla vapaa päätös. Ja kirkko korostaa näissä yhteyksissä näitä seuraavia asioita. Ensinnäkin eh, summittaiset eh, maahan tulijoiden ja pakolaisten eh, käännytykset, niiden täytyy, niitä ei tule tehdä. Meidän täytyy ei käännytysperiaatetta kunnioittaa ja meidän täytyy myöskin kunnioittaa ihmisten oikeutta elämään eikä tehdä summittaisia päätöksiä, vaan pohtia maan todellista turvallisuustasoa ja meidän täytyy myöskin keskittyä maahanmuuton turvallisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Me tarvitsemme humanitaarisia käytäviä kaikkien haavoittuvaisille ihmisille ja meillä tulee olla yhteisöllisiä ohjelmia. Meillä täytyy olla myöskin pakolaisille uudelleensijoitusohjelmia ja perheen yhdistysohjelmia, joiden täytyy ottaa huomioon myöskin sisarukset ja jälkeläiset ne tulee koskea eri konflikteja pakenevia ihmisiä. Tämän lisäksi kansallisen turvallisuuden alalla meidän täytyy ottaa huomioon ihmisten turvallisuus ja kaikkien eh, pakolaisen turvapaikanhakijoiden maahanmuuttajien turvallisuustilanne eh, alueella. Valvonnan täytyy olla riittävän rajoilla ja tämän turvaamistyön täytyy koskea kaikki maahan, kaikkia maahan tulijoita ja turvapaikanhakijoita. Meillä täytyy olla vaihtoehtoisia ratkaisuja myöskin ihmisten säilöönotolle, kun he tulevat kansalliselle alueelle ilman lupaa. Toinen osa, ihmisten suojelu, ihmisten arvon ähm, ja heidän oikeuksiensa puolustaminen. Kirkko haluaa käyttää ähm, kaiken kattavaa holistista lähestymistapaa maahanmuuttoon. Me asetamme ihmisen keskiöön kaikissa ulottuvuuksissaan ja pyrimme toimimaan hänen arvoaan ja oikeuksiaan kunnioittain. Oikeuselämä on, on perustuvan luotoinen eikä se voi riippua maahan statuksesta. Seuraava kohta kun tarkastelemme viranomaisia, heillä on velvollisuus suojella maahanmuuttajia eri maahanmuuttovirastojen ja viranomaisten toiminta äh, kuuluu tähän, kuten myöskin ulkomailla tarjottava suojelu. Kohta viisi. Meidän täytyy suojella maahanmuuttajia erilaiselta hyväksikäytöltä. Tätä voidaan tehdä erilaisten kieltojen ja ma- maahan tulevien työntekijöiden asiakirjojen valuumisen kautta ja riippumatta heidän statuksestaan turvallisuus ja mahdollisuus avata henkilökohtainen pankkitili ja saada minimipalkkaa äh, kerran kuukaudessa tulisi turvata. Sitten kohta kuusi pyrimme rohkaisemaan siihen, että maahan maahan muuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset pystyvät äh, nauttimaan ja toteuttamaan omia kykyjään ja pätevyyttään ja käyttämään niitä paikallisen yhteisön eduksi. Tämä äh, tulee pyrkiä kama kuten myöskin maan sisällä tapahtuva liikkumisvapaus, myöskin televiestintäpalveluihin pääsy on tärkeää ja se tulee koskee myöskin niitä ihmisiä, jotka päättävät palata kohti maahansa. Sitten mitä tulee alaikäisiin, jotka ovat saapuneet yksin tai joutuneet eroon perheestään, heitä tulee kohdella äh, lapsia koskevien kansainvälisten sopimuksen mukaisesti. Meidän täytyy tunnistaa säilöönotolle vaihtoehtoisia ratkaisuja alaikäisten kohdalla, kun he ovat äh, laittomasti tulleet maahan yksin saapuneiden tai perheestään eroon joutuneiden lasten kohdalla meillä täytyy olla erilainen vastaanotto kuin muiden. Seuraava kohta. Meidän täytyy kunnioittaa kansainvälisiä lapsia ja lapsuutta koskevia sopimuksia myöskin alaikäisten maahan tulijoiden kanssa. Meidän täytyy turvata se, että he pystyvät jatkamaan opiskelujaan ja heidät täytyy rekisteröidä kaikissa yhteyksissä yhdeksän kaikki alaikäiset turvapaikanhakijat ja pakolaiset heidän suhteensa meidän täytyy taata sekä ensimmäisen ja toisen asteen koulutusmahdollisuus aivan samoin kuin muiden kansalaisten kohdalla kymmenen. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohdalla meillä täytyy olla tietynlainen äm, sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa minimitoimeentulon ja terveyspalvelut meidän täytyy tässä yhteydessä käyttää kansallisia turvajärjestelmiä. 11. Meidän pyykin, täytyy välttää se, että emme toimi kansainvälisten sopimusten mukaan. Meidän täytyy määritellä kaikkien lasten kansalaisuus näiden sopimusten mukaisesti syntymän hetkellä. Tämän lisäksi meidän täytyy pyrkiä tukemaan ihmistä kehitystä äh, pakolaisten ja maahantulijoiden kanssa. Kirkko pyrkii tähän pakolaisten maahantulijoiden turvapaikanhakijoiden kanssa yhteydessä paikallisyhteisöiden kanssa. Meidän täytyy pyrkiä tukemaan näitä ihmisiä äh, osallistumaan täysin kansalliseen kehitykseen. Tämän lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden oma pätevyys ja mahdollisuudet kolmannen asteen koulutukseen tai muuhun koulutukseen tai osallistua erilaisiin kansallisiin ohjelmiin. Processi di valutazione e convalidazione dei titoli di studio ottenuti altrove. Ja pitää heidän pätevyytensä voida tunnistaa. Tämän lisäksi maahantulijan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osalta paikallisyhteisössä meidän täytyy tunnustaa heidän oikeutensa liikkua vapaasti. Meidän pitää pyrkiä turvaamaan heille työllistymismahdollisuus. Me tarvitsemme heille kielikursseja paikallisella kielellä ja tarvitsemme heille myöskin koulutusta heidän omalla kielellään. 14. Pyrimme aina suojelemaan perheen yhteyttä. Me voimme toteuttaa tämän suosimalla laajempaa perheen yhdistämistä. Otan myöskin taloudelliset huomiot, seikat huomioon. Meidän täytyy pyrkiä välttämään kaikenlaista alaikäiseen kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja varmistaa se, että eh, esimerkiksi ihmisten tekemä työ ei vaaranna heidän terveyttään tai hyvinvointiaan. 15 mm, eh, pakolaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla meidän täytyy tunnistaa erityisen haavoittuvaiset ryhmät eh, ja heidän tarpeensa. Tämä tulee tehdä riippumatta heidän äh, maahantulostatuksestaan ja erityisesti ähm, alakäisten ja vammaisten kohdalla meillä täytyy olla ähm, erillisiä ohjelmia. Meidän täytyy pyrkiä parantamaan kansainvälistä yhteistyötä tässä kehityksessä ja meidän täytyy ottaa huomioon myöskin erilaiset maahanmuuttovirrat, jotka ovat äh, aseellisten konfliktien aiheuttamia tarvitsemme infrastruktuureja, lääketieteellistä apua saapumispaikoissa. Me tarvitsemme myöskin apuohjelmia ja tukiohjelmia sellaisille perheille, jotka ovat vaikeissa tilanteissa. 17. Meidän täytyy pyrkiä turvaamaan ihmisten uskonnollinen vakaumuksen vapaus niin, että tämä koskisi kaikkia maahan tulijoita, turvapaikanhakijoita ja pakolaisia riippumatta heidän statuksestaan. Tämän lisäksi meidän täytyy pyrkiä integraatioon, meidän täytyy ottaa paikallisyhteisöt mukaan pakolaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla. Meidän täytyy pyrkiä tarjota heille mm, eri mahdollisuuksia ja mahdollisuus taata kasvuun mahdollisuus sekä paikallisyhteisölle että maahan tulijoille mukaan ottava inkluusio kaikille rikastuttaa yhteiskuntiamme. Kirkko korostaa näitä seikkoja. Tämä lisäksi 18. Tarkoituksena on suosia integraatiota, joka pyrkii tukemaan myöskin toisen osapuolen kulttuuria. Ottamatta huomioon paikan tulijoiden kansalaisuutta tai heidän eri ominaisuuksiaan. Meidän täytyy taata alueella pitkään oleskelleiden maahantulijoiden oikeudet. Me tarvitsemme myöskin näille ihmisille kulttuurialan rahoitusta, me tarvitsemme parhaiden käytäntöjen vaihtoa, me tarvitsemme pakolaisten turvapaikanhakijoiden integraatiota, ja meidän täytyy tehdä tämä sellaisella kielellä, jota suurin osa maahan tulijoista puhuu, ja pyrkiä tähän integraatioon nimenomaan paikallistasolla. Ja sitten viimeinen kohta 20. Ne ihmiset, jotka ovat pakosalla humanitaaristen kriisien vuoksi, heidän integraationsa olosuhteita lähtömaahan meidän tulee tarkastella. Tämä vaatii paluu paikkoihin infrastruktuuria ja me tarvitsemme myöskin töitä ulkomailla humanitaaristen kriisien uhreiksi joutuneiden ihmisten eteen. Me tarvitsemme näitä ihmisiä ja meidän tarvitsemme mahdollisuutta nopeasti ottaa heidät eh, integroida mukaan paikallisille työmarkkinoille. Tässä nyt meni kaikki melkoisen nopeasti ohi, mutta nyt siirrymme vielä viimeiseen kohtaan tämän To Integrate-kuvan jälkeen. tämä teksti on jaettu Euroopan unionin jäsenmaihin ja myöskin välitetty komissiolle. Ja tässä saitte viestinä minun puheenvuoroni kautta. As well, I you Olen pahoillani, että jouduitte eh, kiiruhtamaan näin, koska meillä on tässä aika mennä aika paine. Arvostamme kovasti tätä teidän edistystä, edi, esitystänne. Minä myös eh, omassa puheenvuorossani eh, kiiruhdin ja haluaisin sen vuoksi kollegoille nyt selittää, että tämä pyhän istuimen maahanmuuttajia ja pakolaisia käsittelevä osaston asiakirja. Te olette siitä vastuussa ja tämä perustettiin sille, että kirkko tavallaan poliittisesti osallistui tähän keskusteluun. Ja sihteeristön kesken olemme keskustelleet samoin isä Hernandesin kanssa, hän on myös täällä paikalla Euroopan unionin apostolisen istuimen kanssa. Haluan vain tässä mainita nämä, koska ei tässä nyt ole niin, että yhtäkkiä tänne tupsahditte, vaan katolisella kirkolla on paljonkin pakolaisten palvelupisteitä ja muuta. Ja nyt sitten suoraan jäsenten vuoro, jotka tiedän, että he haluavat mahdollisesti esittää kysymyksiä. Eh, edustaja Kiange. Eh, grazie Claude. Il mio intervento più che con delle domande più che altro. Eh, kiitoksia Claude. Minulla on ennen kaikkea kysymyksiä, jotka koskevat äh, tätä jo tehtyä työtä ja haluaisin kiittää poliittisesta ehdotuksesta. Ja tämä voisi olla jotakin, mikä meitä ohjaa omassa työssämme. Haluaisin hiukan palata taaksepäin. Vuonna 2013 kaikki alkoi Paavi Franskisuksen ansiosta muuttua. Tuolloin hän vieraili Lampedusalla ja halusin muistuttaa, että kun puhumme ihmisistä, jotka ovat hukkuneet mereen, me puhumme ihmisistä. Ennen tätä puhuttiin vain jostakin laittomista, aivan kun nämä olisivat haamoja. Kaikki alkoi siis muuttua hänen vierailunsa jälkeen. Ja tämän tapahtuman jälkeen, kun hän astui rooliinsa – ja uskoakseni hänen eh, hamonsa on ohjannut hyvin paljon eh, myöskin poliittisia päätöksiä liittyen myöskin pelastamiseen, sillä tämän jälkeen Italiassa käynnistettiin Mare Nostrum pelastushanke. Se on kaikkein suurin humanitaarisen hanke, joka on yli 150 000 henkilöä pelastunut. Ja tämän jälkeen meillä on myöskin hyvin paljon yhtenäväisyyksiä tässä tekstissä meidän päätöslauselman kanssa. Tämä parlamentti äänesti suurella enemmistöllä sen puolesta. Kyseessä oli päätöslauselma, joka koski Välimeren politiikkaa. Olen todellakin tyytyväinen, sillä näen, että tässä asiakirjassa ei vain tarttuta äh, katolaisuuden kaikkiin perustavanluontoisimpiin seikkoihin, vaan myöskin käsitellään kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä normeja koskien suojelua ja ihmisoikeuksia. Tämä on hyvin pitkälle katsova ähm, asiakirja ja sellainen, joka kunnioittaa myöskin ihmisarvoja ja ihmisoikeuksia. Tässä oli muutama erityinen kohta. Nämä neljä osiota, joista te puhuitte. Tässä erityisesti on tarkoituksena vastaanottoa, suojelua ja integrointia parantaa. Ja tässä tartutaan turvallisuuden kantaisiin käsitteisiin. Tässä yhteydessä hän kansallisen turvallisuuden täytyy aina olla ensisijalla ja meidän täytyy kunnioittaa myöskin maahantulijoiden, turvapaikanhakijoiden, pakolaisten eh, turvallisuutta. Sitten te olette käyttäneet täällä myöskin sanaa diaspora. Usein sitä ei kuule jäsenmaissa. Monissa maissa diaspora-sana, joka, jonka tämä parlamentti on ottanut asiakirjoihinsa mukaan eh, Afrikan unionin ja Euroopan unionin välisessä asiakirjassa – on mukana. Ja tämä on myöskin tällaista kauaskatsovuutta, josta puhuin. Ja tämän lisäksi meillähän on vielä hyvin paljon tehtävänä. Voimme aloittaa aivan minun maastani Italiasta. Kaikkien jäsenmaiden täytyy tunnustaa oikeus kansalaisuuteen niille ihmisille, jotka syntyvät Euroopan unionin alueella. Tässä yhteydessä me voisimme tehdä yhteistyötä ja voisimme nähdä, mikä on teidän kantanne kansalaisuuskysymyksen suhteen. Ja sitten päättäisin tähän viimeiseen asiaan, joka on myöskin tulevaisuuteen katsova. Tässä yhteydessä kohdassa 17 katolinen kirkko sanoo, että aina haluaa puolustaa ihmisten uskonvapautta ja että kaikilla maahan turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla olisi tämä oikeus ottamatta huomioon sitä, mikä heidän statuksensa on. Ja te ette vaatineet tätä katoliselle kirkolle, vaan te puhuitte uskon vapaudesta. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä seikka, että voisimme saada dialogia aikaan. Suur kiitos siis tästä asiakirjasta. Thank you very much, Cecilia. Um, Barbara... Kiitokset, Cecilia. Sitten Barbara Spinell. Ma io vorrei ringraziare molto padre Baggio. Kiitos Haluan kiittää Aaron Baciota, Isän Baciota sydämestäni tästä toimintasuunnitelmasta. Ja haluan myös kiittää Paavia, koska hän toimi tässä inspiraationa. Ja olen erityisen kiitollinen siitä, mitä täällä sanottiin tietystä perusasioista, nimittäin, että maahanmuuttajat ja pakolaiset, heillä on samankaltaisia tarpeita, sosiaalinen integraatio, perheiden yhdistäminen ja se äh, myös, että kritisoitte tätä turvallisten maiden listaa ja sitten nämä oikeudet, joita on myönnettävä erillään pakolaisen tai maahanmuuttajan oikeudellisesta statuksesta. Minulla on muutama erityinen kysymys vielä näistä 20 kohdasta. Ensimmäinen liittyy tähän kutsuun, joka liittyy tähän episkopaaliseen konferenssiin, jossa sitten tavallaan sitä kautta annettaisiin tämä suunnitelma eteenpäin Vastuu ministereille vastuuministereille jäsenvaltioiden hallituksille. Mitä episkopaalisille konferenssille tapahtuu tietyissä maissa Euroopan unionissa, maissa, jotka suhtautuvat hyvin negatiivisesti maahanmuuttoon ihan näin pehmeästi sanottuna, kuten esimerkiksi Puola ja Unkari. Millä tavalla episkopaaliset konferenssit reagoivat näihin tai suhtautuvat näihin maihin? Ja sitten vielä kysymys äh, lainsäädännöstä ja suhteesta siihen. Tässä suunnitelmassa sanotaan, että maahanmuuton täytyy olla prosessi, säädelty prosessi, joka perustuu kunkin osallistuvan valtion lainsäädäntöön. Ja se, mikä tässä kiinnittää huomiotani, niin on se, että tässä viitataan hyvin vähän kansainväliseen lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. poikkeuksena lasten oikeuksien yleissopimus. Ja käsittääkseni tässä kuitenkin on kysymys lainsäädännöstä, joka on hyvin tärkeää, eikä tässä ole kysymys vain siitä, että paetaan sotaa tai diktatuuria, vaan kysymys on siitä, että on oikeus lähteä mistä tahansa maasta tai omasta maastansa. Näin sanotaan ihmisoikeuksien yleissopimuksessa. Ja tämä on täysin irrallaan mistään sotatilanteesta. Jokaisella ihmisellä on oikeus jättää kotimaansa. Ja toinen viimeinen asia. Tästä sun toimintasuunnitelmasta. Eli äh, ihmisen, ihmisarvo. Täällä sanotaan, että tässä pitää olla oikeanlainen tasapaino – henkilön turvallisuuden välillä ja ihmisen arvokkuuden välillä sekä nämä huomiot, jotka liittyvät kansalliseen turvallisuuteen. Tämä on aika arkaluontoinen asia ja tässä on myös tärkeää viitata kansainväliseen lainsäädäntöön, koska tässä on kysymys nimenomaan näiden kahden asian tasapainosta. Ja täytyy olla varovainen siinä, että kumpikaan ei ylitä toista. Hyvät kollegat, meillä on vielä suljettujen ovien takana alkava kokous kello jonka piti alkaa varttia vailla. Anna vielä kaksi puheenvuoroa Intefelt ja Sipel, jos tämä sopii. Sopiiko tämä näin? Sofi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän olla lyhytsanainen. Minäkin haluaisin kiittää herra Bajoa tästä esityksestä. En minä usein kiitä katolista kirkkoa, niin kuin monet tässä salissa tietävät, mutta tässä tapauksessa sanoin, että pidän todella suuressa arvossa kirkon kantaa ja ponnistuksia ja paavin kantaa ja ponnistuksia. Monet asiat tässä 20 kohdan suunnitelmassa ovat samankaltaisia kuin Euroopan parlamentin kanta ja vastaavat minun oman puolueen, liberaalipuolueen näkemyksiä, minun näkemyksiä, joten näette, että arvot eivät sitoudu yhteen tai kahteen ryhmään, vaan joskus olemme asioista hyvin laajalti yhtä mieltä. Voin tukea tätä ja toivon, että yhteisillä ponnistuksilla saadaan aikaan tuloksia. Kuitenkin yksi suurimmista esteistä 20 tavoitteen toteuttamisella ovat poliitikot ja politiikka. Osa poliitikoista on tulosten tiellä ja ne ovat poliitikkoja, jotka ovat itsekin katolisia ja kristillisdemokraatteja ja jotkut heistä ovat, miten sanoisin, humaanin pakolaispolitiikan tiukimpia vastustajia. Viittaan tässä Itävallan, Unkarin, Puolan, Bayerin, kristillisdemokraattisiin johtajiin ja myöskin näiden muiden maiden johtajiin. Ja mitä voisimme tehdä, jotta voisimme saada teiltä vaikutusta näiden johtajien suuntaan, koska he saavat aikaan äh, mukalaisvihamielisiä tuntemuksia hyödyntävät näitä vaaleissa, ja tämä on teidän toimintanne. Kai meillä on kuitenkin oikeus omaan mielipiteeseen, eikö niin? Ja, ja tämä johtaa siihen, mikä liittyy tähän 20 kohdan toimintasuuntaan, vaan se, että se osoittaa sen, miklaiseksi tunnelma on tullut myös kristillisdemokraattien joukossa. Ensimmäinen lapsi, joka syntyi Viinissä ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna, pieni tyttö, jonka nimi oli Asel, toivottavasti ensimmäinen oikein. Hän oli muslimivanhempien tytär. Ja hänen syntymistään ei kohdattu pelkästään onnittelulla, vaan myöskin sitä kohtasi rasistisen vihan aalto. Rasistisen vihan aalto, joka kohtasi vastasyntynyttä tyttöä. Minä pidän hyvänä sitä, että Paavi puhui näitä reaktioita vastaan. Se oli oikein, mutta Paavi tuli käyttää myöskin voimaansa joidenkin muistuttaakseni joitakin poli- poliittisia johtajia, pelkästään kristdemokraatteja arvoista, arvoista, joihin ovat sitoutuneet, koska se on ainoa tapa saavuttaa kahden, nämä 20, 20 tavoitetta teidän suunnitelmassanne, jota minä tuen koko sydämestäni. Kiitos ja sitten vielä Birgit, ole hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin olla jopa lyhyt sanaisempi kuin suunnittelin. Tämä on asia, jonka Sofi, jonka otti esille, jonka minäkin halusin ottaa esille, että Jotkut hyvin katolisista maista ja alueista torjuvat kaikenlaisen solidaarisuuden. Mainitsen kaksi. Unkarissa meillä on 3,8 miljoonaa katolilaista ja Puolassa yhdeksän kansalaista kymmenestä pitää itseään katolilaisena. Tämä siis merkitsee sitä, että he pelkästään halua pakolaisia, he eväävät vastuun eurooppalaisista sisäisistä siirroista. He eivät halua uudelleen sijoittamista, he eivät halua mitään kotouttamista, he eivät hyväksy kiintiösuunnitelmia, he eivät kunnioita ihmisoikeuksia, mutta he rakentavat yhä korkeampia aitoja, koska he eivät ole ainoatakaan pakolaista alueelle. Joten konkreettinen kysymykseni kuuluu, että on mukavaa, että meillä on yhteinen kanta, ja kun tapaan ihmisiä, jotka edustavat katolista kirkkoa, me toteamme, että meillä on yhteinen näkemys, mikä on ihan hyvä asia. Mutta kysymykseni kuuluu, mitä te teette, mitä te voitte tehdä niin, että saadaan aikaan muutos tietyillä alueilla, tietyissä maissa näkemyksiin, kantoihin. Miten te voitte tehdä sen suhteissanne yhteisöihin näissä maissa? Haluatteko tehdä, voitteko tehdä jotakin niiden yhteisöjen tukemiseksi, joita on olemassa sellaisissa maissa kuin Puola, jotka haluavat, jotka toivovat voimansa tukea ja kotouttaa pakolaisia, mutta joilla kenties ei ole resursseja tähän. Onko jotakin, mitä te haluatte tehdä? Onko jotakin, mitä te selkeästi olette konkreettisesti tekemässä? Onko jotakin, mitä me voimme tehdä yhdessä saadaksemme aikaan lisäedistystä? Actually, that is a very good question because I know Tämä oli erittäin hyvä kysymys, koska tiedän, kun olen puhunut Isabajion kanssa, että hän tekee, he tekevät myös hyvin paljon käytännön asioita, joten annan teille nyt hieman aikaa tämän, tähän vastaamiseen. Haluaisin kiittää aivan aluksi kaikista näistä kysymyksistä ja minä yritän vastata niihin italiaksi ja englanniksi sen mukaan, millä kielellä ne esitettiin. Edustaja Kienkeä haluaisin kiittää tästä innostuksesta, jota hän osoitti olemme samaa mieltä asioista, joihin hän viittasi. Edustaja Spinelli, menen nyt nopeasti eteenpäin. Nämä tarpeet, joihin viitattiin, niin kyllä todellakin, niin mitä tulee sitten turvallisiin maihin, ne pitäisi tehdä tiettyjen kriteerien mukaan nämä valinnat tietenkin. Episkopallinen konferenssi on nämä 20 kohtaa halunnut välittää eteenpäin ja on ollut erittäin tärkeää löytää äh, hallitusten edustajia näissä kahdessa prosessissa, kahdessa Global Compact-prosessissa ja näistä 20 asiasta aloittaa dialogi heidän kanssaan. Me pyrimme erilaisia episkopaalisia konferensseja tukemaan tässä yhteydessä. Äh, palaute on ollut hyvin, hyvin äh, myönteistä. Me olemme jo noin 40 vastausta saaneet episkopaalisille konferensseille hallitukselta ja me jatkamme tällä tavoin eteenpäin. Porto Jartan kokouksen suhteen myöskin. Me keskitymme niihin huoliin ja haasteisiin, jotka ovat aivan varmasti yhteisiä. Mitä tulee sitten raporttiini tähän kansainväliseen sopimukseen näistä 20 kohdasta, me viittasimme niihin erityisesti siksi, että niissä on niin paljon yhtenäväisyyksiä julkilausuman kanssa. Näiden 20 kohdan osalta te näette, että eri kohtien alla meillä on yhtenäisyyksiä kansainvälisiin sopimuksiin, YK, ILOon ja äh, muihin äh, syrjintää tai xenofobiaa koskeviin töihin. Vaikka ne eivät liity suoraan ehkä maahanmuuttoon, äh, ne liittyvät meidän maailmaamme, joka on erityinen maailma. Ja mitä tulee sitten oikeuteen muuttaa, melko usein olen oppilaille joutunut selittämään tämän symmetrisellä tavalla on olemassa vapaus muuttaa tai lähteä maasta ja palata omaan maahan, mutta meillä ei ole näiden seurauksena oikeutta automaattisesti mennä johonkin kolmanteen maahan. Se tulee ymmärtää. Ja tämä on vielä avointa keskustelua. Meidän täytyy selventää lopultakin se, mihin päättyy ihmisen itsensä toteuttamisen oikeuden raja yksilön ja perheen kohdalla ja mihin asti tämä mahdollisesti voi mennä. ja tässä yhteydessä henkilökohtainen vastuu liittyy globaalivastuun teemaan. Äh, monen kertaan äh, tätä on käsitelty kaikkien naisten ja miesten maailmassa pitäisi olla sellaisessa tilanteessa, että he yksilöinä ja perheenä pystyvät toteuttamaan itseään tässä maailmassa. Eh, ja meidän tulee tarkastella sitä, kuinka meidän tulisi toimia, jotta tämä olisi mahdollista eh, symmetrisesti. Monissa maissa tämä mahdollisuushan ei toteudu. Ne tulee sitten turvallisuuteen, eh, henkilöiden turvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Tässä on hyvin paljon eri resonansseja, harmoniaa kansainvälisellä kentällä tehdyn työn kanssa. Tämä pohjaa sellaiselle oikeudelle, jonka mukaan henkilö ei palvele valtiota, vaan valtio henkilöä. Tämä on aivan vastakkainen tietynlaisen makkiavelistisen ajattelun kanssa liittyen siihen, mistä syystä valtio on olemassa. On mahdollista ajatella, että valtio on vain ryhmä ihmisiä, mutta nämä kaikki pohdinnat liittyvät äh, turvallisuuskysymyksiin ja pyhä isä äh, on ähm, jo julkaissut äh, lausuntonsa 14. päivä tulevana sunnuntaina tullaan uudelleen ähm, tekemään. Hän tulee antamaan vielä vahvemman lausuman liittyen turvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen. Ja sitten voisin liittää nämä kaksi kysymystä liittyen siihen, mitä me olemme tekemässä – kaikkien katolisen kirkon uskollisten seuraajien suhteen. Kaikki heistä toteuttavat erilaista roolia yhteiskunnassa, erät ovat poliitikkoja ja toiset työntekijöitä ja eräät uskonnollisia työntekijöitä. Ja täytyy sanoa, että tuhannet ovat olleet mukana suoraan ottamassa ihmisiä maahantulijoita vastaan, suojelemassa heitä, auttamassa heitä. Ja minun täytyy sanoa, että itse asiassa on melkoisen itsestään selvää Euroopassa, kuten muuallakin maailmassa, että katolisen kirkon sitoumus on johdonmukaisesti jatkunut vuosien ajan. Me olemme pyrkineet tekemään parhaamme Meillä on tuhansia työntekijöitä, jotka ovat ottaneet vastaan miljoonia ihmisiä, pyrkineet integroimaan miljoonia, ja me investoimme miljoonia euroja tämän kaltaiseen työhön, jota me toteutamme kaikkien lahjoittajiemme ansiosta. He uskovat tai luottavat katolisen kirkon työhön. Ja me olemme hyvin, hyvin tyytyväisiä siihen, että olemme löytäneet hyvin paljon kumppaneita muista kirkoista, muista uskonnollisista ryhmistä ja me olemme nauttineet työstämme heidän kanssaan ja me olemme hyvin tyytyväisiä tähän dialogiin, johon edustaja Kienki viittasi aikaisemmin tämän kaltaiseen uskon ryhmien väliseen dialogiin. Se on meille melkoisen tärkeää. Te tiedätte tai sanoisin, että jokaisella ihmisellä voi olla oma mielipiteensä, jotta voisimme muuttaa ihmisen mielipidettä. Meidän täytyy antaa syytä sille. Tästä syystä myöskin katolisten, katolisilla politiikoilla ja kristillisillä politiikoilla on oikeus oman mielipiteensä. Paavi on puhunut melkoisen suoraan ja puhunut suoraan maahanmuuttoasioista vuoden 2017 aikana ja tänäkin vuonna jatkaa puhettaan siitä, mitä perusperiaatteita meillä on katolisessa yhteisössä ja kuinka katolisten johtajien tulisi poliitikkoina toimia. Te tiedätte, että tämä prosessi päätyy siihen, että pyrimme saavuttamaan enemmän konsensusta ja yhteisymmärrystä ja meidän pitäisi muuttaa käsitteeksi se, mitkä ovat meille kaikkein vaikeimmat asiat, kun olemme tietynlaisessa tilanteessa. Meidän täytyy myöskin kohdata ihmisten pelot, ne ovat todellisia. Ehkäpä syy heidän pelkoonsa ei ole todellinen, mutta pelko itse on todellinen. Ehkäpä heidän havaintonsa on vääristynyt, mutta tässä meidän pitääkin tehdä töitä. Me pyrimme tekemään parhaamme kaikkien maiden kanssa ja voisin mainita monia hyviä esimerkkejä toimista, joita on tehty Euroopan unionin jäsenmaissa, ei vain joissakin maissa, vaan kaikissa eurooppalaisissa maissa. Ja voisin tuhansia parhaita käytänteitä mainita. Meidän täytyy mielestäni muuttaa käsitteeksi osi myös pelko ja tapa päästä pelosta yli. Tämä olisi hyvää työtä, joka tulee toteuttaa. Nyt maininta narratiivin muuttamisesta, jonka tein aikaisemmin, tämä on jotakin meidän, meidän tulee tehdä yhdessä. Me emme voi jatkaa niin, että joka päivä vain luemme negatiivisia tarinoita maahan tulijoista, pakolaista ja turvapaikanhakijoista. Ja vaikuttaa siltä, että tällä alalla negatiivisuus vain kasvaa ja me emme näin pysty näkemään niitä mahdollisuuksia, joita aina piilee vaikeuksien takana, luonnollisesti siksi, että ne eivät ole näkyvillä. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, mitä potentiaalia meillä on. Vaihto ja mahdollisuus kasvaa yhdessä ja kun katson tätä suurta kuvaa, ihmiskunnan suurta kuvaa yhtenä joko me kasvamme yhdessä tai me emme kasva lainkaan. Meidän täytyy siis tarkastella suurta kuvaa ja pahoittelen, mutta haluaisin korostaa sitä, mitä pyhä isä on sanonut parlamentille ja Euroopan unionille. Uskon, että Euroopan unionilla, Euroopan jäsenmailla on valtava vastuu siksi, että tämä on se paikka, jossa ihmisarvo, ihmisoikeudet ovat syntyneet. Tämä on niiden kehto ja niiden pitäisi olla todellisia kaikille kaikkina aikoina. Uskoakseni tämän kaltainen tehtävä ei ole vain katolisen kirkon tehtävä, se on Euroopan tehtävä ja tästä syystä me hyväksyimme kutsun saapua paikalle tänään ja aloittaa tästä lähtien vahvemmat eh, yhteydet välillämme ja yhteistyö. Kiitokset tästä ja kaikki ehdotukset, joita teillä on meille, eh, ovat tervetulleita. Jätän yhteystietoni ja erittäin mielelläni lisätietoakin tarjoaisin ja jatkaisin tätä keskustelua. Tiedän, että nyt aika on todellakin rajallinen, joten päätän tähän. I know the members would very much like to thank you and I'm glad we had a very open and honest discussion. Kiitos eh, tästä opoimesta ja rehellisestä keskustelusta. Hyvät kollegat, eh, Tässähän oli kysymys YK Global Compactista. Ja meillä on ollut tästä jo kaksi kokousta, tällainen parlamenttien välinen tapaaminen helmikuussa ja yhteiskuuleminen budjettivaliokunnan kanssa. Ja kuten muistutitte, Isä Baggio, niin luonnollisesti katolinen kirkko samoin kuin Monet muutkin uskonnolliset yhtiöt ovat suuria sosiaaliturvan tarjoajia, suuria toimijoita, joten täytyy vain olla eh, tietoinen niiden suuresta roolista useimmissa jäsenvaltioissa. Ei tämä ole pelkkä poliittinen asia, vaan tämä on valtava budjettikysymys myös budjettiin vaikuttava asia ja sosiaalisesti vaikuttava asia. Kiitos tästä keskustelusta ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessa. Ja kiitos kollegat erinomaisesta keskustelusta. Ja toivon mukaan näemme pian uudestaan. Colleagues, um, we're going into uh, in-camera meeting now for the next... Siirrymme nyt kokoukseen suljettujen ovien takana. With apologies to um, everyone that was waiting for this, it should have begun. Pyydän anteeksi kaikille, jotka ovat odottaneet eh, sitä, että tämä asia olisi alkanut. 17.45 eh, kysymys on siis eh,